to, to not to have everything at the end yeah. for the system to collapse. No? Yeah, of course, exactly. Okay. Uh, dear colleagues, I think we'll start the meeting because uh, uh, it's uh, the limits. Hyvät kollegat, taidamme aloittaa kokouksen. Mielestäni meidän ei tulisi enempää nyt odotella – ja haluan, että ehdimme käsitellä esityslistan asiat, siksi en halua enempää odotella. Tervetuloa kaikille läsnäolijoille. Hyväksytään ensin esityslista. Tähän mennessä ei ole tullut mitään muutosehdotuksia, joten jos mitään muita kommentteja esityslistaan ei ole, niin voimme pitää esityslistaa hyväksyttynä. My announcements as a chair would like Seuraavana puheenjohtajan ilmoitusasiat. Mä haluaisin muistuttaa, että iltapäivällä kokoonnumme toisessa huoneessa. Toistan sen kokouksen aamupäivän lopuksi, mutta tärkeää on muistaa tuo asia. Toinen ilmoitusasia niille, jotka muistavat Erasmus-aloitteen alue- ja paikallisedustajille. Nyt edistymme tässä hankkeessa teille lähetetään yksityiskohtaisempi kirje tästä aiheesta heti, kun asian edennyt, mutta kertoisin kuitenkin, missä nyt mennään. Kolmen toimielimen välinen alueiden komitean Euroopan parlamentin ja Euroopan komission kesken on käyty keskusteluita viime kuukausien aikana ja nyt lopulta tämän vuoden budjetin kanssa edetään. Sehän budjetoitiin budjettiissa pilottihankkeeksi 2010-2011, mutta eri syistä komissio ei ollut valmis täytäntöönpanoon. Nyt kuitenkin tapahtuu edistystä. Joten ehdotus, josta on nyt sovittu Euroopan komission kanssa, on seuraavanlainen lähdetään toteuttamaan kuuden kuukauden tointa. Eri vaiheissa sitä toteutetaan. Nyt valitaan ehdokkaat, jotka voivat tähän hankkeeseen osallistua. Valintamenettely on avoin kaikille niille, jotka toimivat nyt alueellisesti tai paikallisesti valittuina edustajina. Maantieteellinen tasapaino otetaan huomioon ja se, että miehillä ja naisilla on tässä yhtäläiset mahdollisuudet ja ehdokkaat osallistuvat erityistapahtumaan Aventonovien päivän aikana ja lisäksi käydään eu kaupungeissa ja alueilla – osana tällaista oppimisprosessia kerätään kokemusta ja sitten lopulta järjestetään seminaari. Tässä nyt suurin piirtein se, miltä tämä ehdotus näyttää. Komission ehdotus siis, josta on perinpohjaisesti keskusteltu parlamentin ja alueiden komitean edustajien kanssa. Tässä asiassa siis nyt edistytään ja nyt siirrytään esityslistalla kohtaan kolme – Alan Kadekin valiokunta-aloitteinen mietintö EUn kohesiopolitiikan strategia Atlantin alueella. Haluaisin antaa esittelijälle puheenvuoron. Olkaa hyvä. President. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Aivan ensimmäiseksi haluaisin todeta surullisena, että tämä strategia ei kovinkaan paljon komission jäseniä näytä kiinnostavan. Ainakaan Euroopan unionin komissiota, mutta alueiden komiteaa ja Euroopan syrjäisten merialueiden konferenssia. Se kyllä kiinnostaa. Haluaisin kuitenkin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat läsnä, koska kyllähän täällä kuitenkin jotkut ovat läsnä. Ehkä tämä johtuu siitä, että 8. toukokuuta on lomapäivä Ranskassa ja ihmiset luulivat, että minä en tulisi paikalle. Ehkä he totesivat, että ei kannata tulla paikalle. No joka tapauksessa, rouva puheenjohtaja, meidän valiokuntamme antoi minulle tehtäväksi laatia mietinnön Atlanttisesta strategiasta – ja meidän valiokuntammehan on laatinut tästä jo ensimmäisen päätöslauselman maaliskuussa 2011 ja tässä pyydettiin makroalueellisen strategian luomista. Vuoden aikana paljon on tapahtunut, on otettu edistysaskeleita tämän parlamentin aloitteen suhteen. Komissio ja jäsenmaat ovat sitoutuneet kunnianhimoiseen Atlanttistrategiaan. Myöskin poliittisesti alueet ovat lähteneet liikkeelle he ovat myöskin olleet hyvin aktiivisia tämän projektin puitteissa. Valiokuntamme aloitteesta myöskin lanseerattiin tämä strategia. Atlantti-foorumi luotiin täten ja minä edustan siinä Euroopan parlamenttia. Tämän foorumin tarkoituksena on viedä näitä valmistelevia tuotteja toimia eteenpäin ja konsultoida eri, eri sidosryhmiä ja me aiomme laatia vuoden loppuun mennessä toimintaohjelman. Tämä täytyy tietenkin saattaa yhteyteen tulevien monivuotisten puitekehysten kanssa ja myöskin kohesiopolitiikan yleisten linjojen kanssa. Minun parlamentaarisen mietintöni tarkoituksena on tehdä ehdotuksia, jotta lyödään lukkoon toimintasuunnitelman poliittiset linjat. Atlanttinen alue, siihen liittyy paljonkin erityispiirteitä. Että kyseessä on dynaaminen alue, koska sieltä löytyy uusiutuvia energiavaroja, siellä, sieltä löytyy turismia, laivanrakennusta, kalastusta, vesiviljelyä. Se on myöskin alue, joka on ympäristöltään hyvin haavoittuvainen ja täten tästä täytyy suojella. Ja se on myöskin Läntisinen alue Euroopassa ja se on strategisesti tärkeä. Se on myöskin perifeerinen alue ja tästä herää kysymys siitä, että sen liikenneyhteyksiä tulisi parantaa. Nämä ongelmat ylittävät kansalliset rajat. Toivoisin, että Atlantin politiikkaa hoidettaisiin makroalueellisella tavalla, jotta saadaan aikaan synergiaa eri välineiden välillä ja erityisesti aluesuunnittelussa. Tämän logiikan mukaan me voisimme ottaa kentällä toimivat yksiköt toimintaan mukaan ja voisimme ottaa heidät jo suunnitteluvaiheessa mukaan. Mietinnössäni ehdotan, että lähdemme kahdella akselilla liikkeelle. Ensinnäkin olisi merta koskeva aihealue ja maata koskeva aihealue. Voisimme stimuloida työllisyyttä ja taloutta – Atlantin alueella. Mitä tulee tähän ensimmäiseen tematiikkaan, niin sanoisin, että me voimme koordinoida kaikkia inhimillistä toimintaa ja niillä on vaikutuksia meriympäristöön. Ja täten ehdotan, että luotaisiin pysyvä aluesuunnittelun rakenne Atlantin alueelle, jotta koordinoidaan merialueita sektorit ylittävällä ja rajat ylittävällä tavalla. Me tarvitsemme voimakasta toimintaa, jotta me voimme pitää kiinni ympäristöstä ja ekologiasta ja vähän vähentää hiilijalan jälkeä. Strategian täytyy myöskin pyrkiä parantamaan riskinhallintaa ja ennaltaehkäisyä, aivan erityisesti mitä tulee luonnonkatastrofeihin, onnettomuuksiin, rikolliseen toimintaan ja niin edelleen. Näitä täytyy vielä sitten vahvistaa alueellisella ulottuvuudella, mutta komission raportista tämä puuttuu viime vuodelta. Haluaisin myöskin, että strategia parantaisi liikenneyhteyksiä, koska tänä päivänä nämä alueet ovat, siis varsinkin laajentumisen jälkeen näistä on tullut perifeerisiä alueita. Meidän täytyy investoida liikenneverkostoihin, tietoliikenteeseen, meidän täytyy myöskin pyrkiä intensifioimaan maan ja meren välisiä yhteyksiä. Me haluaisimme kehittää merten valtateitä, jotta nämä merialueet saadaan yhdistettyä muuhun Eurooppaan. Sitten toinen tematiikka tässä raportissa jossa on kysymys Atlantin alueen teollispolitiikalta. Tarkoituksena on saada aikaan työpaikkoja merialueella. Sieltä löytyy valtavaa potentiaalia, mitä tulee siniseen kasvuun. Esimerkiksi mitä tulee merikuljetuksiin, energiaan, kalastukseen ja niin edelleen. Yksityisen sektorin investoihin täytyy saada mukaan julkinen sektori esimerkiksi tutkimuksessa, koulutuksessa, klusterien perustamisessa ja pk-yritysten tukemisessa – Meritalous on Atlantin alueen kilpailukyvyn kannalta avainasemassa ja meidän ei tule jättää tätä tilaisuutta käyttämättä. Haluaisin seuraavaksi puhua tämän strategian hallinnoinnista. Tämä tullaan ottamaan käyttöön vuodesta 2014 lähtien ja sitä hallinnoi monivuotiset rahoitusnäkymät ja siinä otetaan mukaan kaikki eri politiikan ulottuvuudet. Tietenkin tässä on kysymys johdonmukaisesta maantieteellisestä jaosta. Tietenkin myöskin mertenalaiset alueet ja muuten syrjäiset alueet, niiden kanssa täytyy saada kansainvälistä yhteistyötä aikaan. On välttämätöntä ottaa eri osapuolet mukaan, aivan erityisesti jäsenmaat, alueelliset, paikalliset, julkisviranomaiset, kansalaisyhteiskunta, yksityinen sektori. Tästä mietinnöstä löytyy luettelo jo olemassa olevasta yhteistyöstä. Ne ovat äh, mielenkiintoisia esimerkkejä parhaista käytännöistä ja niitä voidaan käyttää ohjeviivana, kun uusia kumppanuuksia luodaan. Rakennerahasto ja meristrategia, ne ovat avainasemassa tässä strategiassa. Me pyrimme saamaan aikaan synergioita muiden politiikkojen kanssa, ympäristö, energia, tutkimus, kansainvälinen yhteistyö, Euroopan investointipankki ja myöskin jäsenvaltioiden ja paikallisia, paikallisviranomaisten toimintojen kanssa. Tarkoituksena olisi saada paremmin käyttöön eurooppalainen rahoitus ilman, että luodaan uusia budjettivälineitä. Tässä on kysymys siitä, että olemassa olevia politiikkoja kohdennetaan paremmin näissä atlanttisissa asioissa. Mietinnössä neuvotaan, annetaan ohjeeksi, että todellakin kohdennetaan toimintaohjelmiin makrotaloudellisiin prioriteetteihin. Olen jättämässä tarkistuksia liittyen rakennerahastoihin. On myöskin välttämätöntä, että meillä olisi jonkinlainen toimintasuunnitelmien foorumi, jossa me voimme tarjota eri osapuolille yhden luukun periaatteella toimivan neuvontapisteen. Atlantistrategia, sen taustalta löytyy hyvin laajaa poliittista konsensusta. Taustalta löytyvät EUn toimielimet, jäsenmaat ja alueet. Parlamentilla on äärimmäisen tärkeä rooli tässä prosessissa. Eli olisi hyvä, jos parlamentti uudistaisi sitoumuksensa tämän hyvin tärkeän strategisen suunnitelman suuntaan. Ja tietenkin minä olen teidän käytettävissänne ja varjoesittelyiden käytettävissä, jotta me voimme yhdessä sitten tehdä yhteistyötä teitä kiinnostavien osa-alueiden kanssa. Kiitos paljon alla varjoesittelijät. Maria Peres ensimmäisenä. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin ilmaista onnitteluni herra Karefille erinomaisesta mietinnöstä, jonka hän meille on esitellyt. Haluaisin tukea sitä intohimoa, joka meillä on jäsenten keskuudessa tälläkin tätä aluetta, jota pidämme tärkeänä koko aluepolitiikan kannalta. Haluaisin esittää muutamia esityksiä, koska uskoakseni strategian luominen makroregionaalisella tasolla Atlantin alueelle avaa yhteisen perspektiivin kysymyksille, jotka koskettavat maita, jotka ovat Atlantin alueella. Kuten herra Kades mainitsi, tutkimus, meidän seuranta ja ympäristö ja taloudelliset haasteet. Haluaisin ennen kaikkea esittää kuitenkin muutaman kysymyksen. Jos sallitte, täältä puuttuu viittaus siihen, että olisi tärkeää saada aikaiseksi strategia, joka perustuu monitasoiseen hallintoon, joka takaa mahdollisimman laajan julkisten viranomaisten osallistumisen ja myöskin yksityisten sidosryhmien osallistumisen, samoin kuin kansalaisyhteiskunnan järjestöjen osallistumisen mukana järjestöt, jotka ovat sellaisia, että ne kattavat alueita, jotka ovat kiinnostuneita asioista, jotta Atlantti säilyisi 2014 sitä eteenpäin niin, että mukana olisivat paikalliset viranomaiset, jotka tällä hetkellä eivät ole tämän pilottihankkeen toiminnassa mukana. Toiseksi pidän tärkeänä sitä, että <clears throat> saadaan aikaa tasapainosta kasvua alueiden, alueilla sekä merialueilla että saman alueella ja että vahvistetaan kaupunkikehitystä makroalueilla. Ja kolmanneksi on välttämätöntä sisällyttää myöskin strategia, jolla pyritään edistämään investointia, kehitystä ja yhteistyötä investointikeskusten kesken, jotka ovat Atlantin puitteilla ennen kaikkea ottaen huomioon merialueen erityispiirteet. Ja neljänneksi ajatellen kysymyksiä jotka liittyvät energiaan, olisi tuettava yhteistyötä alueiden keskellä Atlantin alueella, jotta voidaan saada aikaan kehitystä uusin energia lähtenä alueella, kuten tuuli, meren tuulivoiman osalta, myöskin käyttäen hyväksi eh, aalto perustuvaa energiaa. Sitten haluaisin myöskin viideksi esittää sitä, että kiinnitän huomiota jälleen teollistamiseen alueilla – ajatellen sitä, että saadaan aikaan synergiaa, joka liittyy satamatoimintaan ja siirrettävään logistiikkaan ja niitä saadaan aikaan teollisuutta, joka saa aikaan lisäarvoa. Olisi tärkeää saada aikaan myöskin käytänteiden vaihtojärjestelmä, joka koskee teollisuutta eri alueiden keskellä, kesken Atlantin alueella. Sen lisäksi on myöskin välttämätöntä pitää kiinni siitä, että on tärkeää edistää kestävää matkailua jotta säilytetään saman aikaan ekojärjestelmä tällä alueella. Ja lopuksi haluaisin lisätä myöskin sen eräitä muita asioita tähän taulukkoon, joka tässä mietinnössä on sellaisia käytäntöjä, jotka voivat ottaa huomioon silloin, kun tehdään toimintasuunnitelmaa, esimerkiksi SUIT, kohesio, sosiaalinen kohesio tai Porto Novo, joka koskee ympäristöä. Sen haluaisin kuitenkin kiittää herra Kadeksia tänne tavastaan tehdä työtä ja tulen esittämään ryhmäni nimissä joitakin tarkistuksia. Kiitos. Eh, Maria, eh. kiitos oikein paljon Maria. Seuraavana Gallagher ilmeisesti ole paikalle joten François Franci. Kiitos puheenjohtaja. Meidän ryhmämme tietenkin tukee makroalueellisia aloitteita ja Atlantin alue on mielenkiintoinen esimerkki tällaisen strategian luomiselle, joka mahdollistaa avaamaan uudenlaisen kentän aluepolitiikalle ja eurooppalaiselle aluepolitiikalle. Tämä mahdollistaa meille toiminnan Atlantin alueella ja meille tämä on tärkeää, koska Atlantin alueella ne ovat kaikki kääntyneinä pääkaupunkeihin päin, Ranskassa Pariisin päin, mutta muissa maissa varmaan tilanne on sama. Eli täytyisi olla jonkinlainen paikka, jossa Atlantin alueista vastaavat henkilöt voivat ottaa hieman etäisyyttä pääkaupunkeihin ja keskittyä keskustelemaan omien alueidensa ongelmissa. Ja ne ehdotukset, joita e- esittelijä on tehnyt, esimerkiksi se, että kohdennetaan paremmin, jos me haluamme taistella tällaista keskittymistä vastaan, niin tämä olisi hyvä väline. Minun mielestäni on tärkeää näin todellakin toimia ja ehkä meidän mielestä tätä kohdentamiskohtaa tulisi vielä vahvistaa entisestään. Toiseksi merten valtatiet, no me tuemme sitä, mutta siinä ehkä hieman liikaa keskitytään maalla tapahtumaan toimintaan. Meri mahdollistaa kaikki mahdolliset reitit ja kabotaasi. Siitäkin löytyy suuria mahdollisuuksia sen suhteen, miten merialueita voidaan käyttää esimerkiksi rahtikuljetuksiin. Sieltä löytyy kestävän kehityksen kannalta ja talouden kannalta hyvinkin mielenkiintoisia kehitysnäkymiä. Eli meidän mielestämme tämä on tärkeä mietintö. On totta, että nämä kaikki makroalueelliset strategiat, äh, vaikkakin kaikki äh, merialueet ovat erilaisia, ne ovat hyvin avoimia äh, verrattuna esimerkiksi Itämeren alueeseen, joka on enemmänkin suljettu tila. Mutta se, että Euroopan unioni mahdollistaa näille alueille irrottautumisen kansallisesta puitekehyksestä ja kehittyä omassa luonnollisessa ympäristössään, niin tämä on äärimmäisen tärkeää. Tätä me erityisesti tuemme. Kuen. Kiitos oikein paljon. Tässä Marsi myös heille myöskään täällä Marie Therese Sanchez-Schmidt. Kiitos puheenjohtaja. Tietenkin kiitän kollegani Alan Kadekia hänen tekemästään erinomaista työstä ja siitä dynamismista, jota hän on saanut aikaan Atlantin alueen strategiaan olen samaa mieltä hänen ehdottamistaan toimista, näistä temaattisista aiheista, merialueiden aluesuunnittelu ja se, että nimenomaan asetetaan oikeaan arvoonsa maa vastaan merialueet. Myöskin teollisuuspolitiikka, joka on sopeutettu näiden alueiden erityisluonteen piirteisiin, koordinaatio. Meidän täytyy ottaa inspiraatiota tästä työstä, jotta me saamme kaiken potentiaalin Euroopan ta-alueella käyttöön tietyt toimielimet ovat asettaneet tämän kyseenalaiseksi. Tällaisessa strategiassa täytyy asettaa aluekohtaiset tavoitteet, koordinoida investointeja ja aivan erityisesti ottaa kaikki toimijat ja kumppanit alueellisella ja paikallisella tasolla mukaan täytäntöönpanossa. Olen vakuuttunut sen suhteen, että vastaava välimeren strategia tulee tähän jatkoksi. Toisin sanoen halutaan myöskin stimuloida taloutta tällaisten strategioiden kautta. Se, että rakennerahastoja suunnattaisiin makroalueellisiin strategioihin, No, tämä tyyppiset aloitteet, niitä täytyy tehdä, vaikka ne eivät välttämättä menisi läpekään. Myöskin aluekehitysrahastosta löytyy mahdollisuuksia rahoitukseen ja tällaiset politiikat täytyy ottaa makroalueiden tasolla täysin täydessä mitassa käyttöön, jotta koordinaatio esimerkiksi tavoitealueella kolme pääsee oikeihin, oikeisiin mittoihinsa. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minä olen iloinen siitä, että meillä on edessämme nyt mietintö, jossa puhutaan potentiaalisista yhteistyön aloista. Selkeästi tuetaan synergiaa eri hallintotasojen välillä ja eri välineiden välillä, joita meillä on käytössämme. Esittelijä on selkeästi sanonut ei uudelle budjetille, ei uudelle, uusille välineille ja niin edelleen. Hän puhuu siis toimintaohjelmasta, jossa pitäisi olla yksityisen ja julkisen sektorin mukana. Tämä on erittäin tärkeää. Oletan, että hän ottaa mukaan toiminnan alhaalta ylöspäin. Se on kaikkein tärkein seikka tässä yhteydessä. Todella arvostan sitä, että yksi hänen mainitsemistaan alueista on se, että hän haluaa parantaa koordinointia, kun puhutaan katastrofien ennaltaehkäisystä ja pelastustoimista. Yksi asia, jota pohdin, on se, miten kaikkein syrjäisimmät alueet otetaan mukaan. Ne alueet, jotka ovat Euroopan mantereesta kaikkein kauempana. Kiitos, Jan Albrecht. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja chciałem e, bardzo serdecznie pogratulować Panu niin, haluaisin onnitella vilpittömästi esittelijää. Koska kysymys on asiakirjasta, joka on hyvin äh, tasapainoinen. Toisaalta se korostaa tärkeimpiä tavoitteita. Toisaalta se osoittaa, miten meidän tulisi toimia. Me olemme nyt todistamassa monia keskusteluja, jotka liittyvät makroalueellisiin strategioihin, makroalueellisiin strategioihin ja niihin liittyviin odotuksiin, mutta tässä esimerkiksi kohdassa 12.2 äh, meille kerrotaan synergioista, joita voitaisiin saavuttaa ja miten parlamentin tulisi koordinoida tätä osana toimintasuunnitelmansa. Tämä koordinoinnin kysymys ja myöhemmin esille nouseva e- ehdollisuus, joka liittyy siihen, miten toimintasuunnitelmia tai operatiivisia suunnitelmia tullaan ohjaamaan, ottaen huomioon makroalueellisten strategioiden tärkeimmät tavoitteet. Joten selkeät tavoitteet, välineet, joita on eri politiikan alueilla ja kysymys, joka liittyy operatiivisiin ohjelmiin, joka suuntautuu prioriteettiin mukaisesti, on hyvin tärkeä kysymys. Ja kuten herra Vlasak sanoi, on tärkeää, että uusia rahoitusvälineitä ei ole käytettävissä, joten tämä on, eikä tule tarvitsemaan, että tämä on hyvin tasapainoinen asiakirja. Kiitos oikein Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensimmäiseksi onnitella herra Kadekia tästä erinomaisesta mietinnöstä. Tämä Tämä tulee stimuloimaan alueita ja myöskin Atlantin ympärillä asuvia valtioita haluaisin ottaa esille sen ikuisen suhteen, joka näiden alueiden välillä on koska tämä makroalueellinen lähestymistapa, jota komissio ehdottaa, se hahmottelee myöskin näiden periferioiden välisiä alueita. Tässä on myöskin äh, saatavuusongelma ja tunnustuksen ongelma, mutta myöskin se, että nämä alueet, niillä ei ole yhteyksiä muihin alueihin. Tämä vaikuttaa sosiaaliseen ja alueelliseen kohesioon ja tämä tulee vaikuttamaan suurestikin siihen, että saadaan alueille sopivampi lähestymistapa. Tämä strategia tässä puhutaan merialueiden aluesuunnittelusta. Ja tässä keskustelun vaiheessa tässä tulisi puhua rakennerahastojen puite ohjelmista, mutta myöskin taloudellisesta kohesiosta, koska kriisi vaikuttaa merialueisiin, laivanrakennukseen, kalastukseen, vesiviljelyyn, se on aiheuttanut valtaisia vaikeuksia ja nimenomaan laajaperäiseen ja intensiiviseen vesiviljelyyn. On tärkeää, että me harjoitamme varovaista politiikkaa ja herra Alfonsin esittelemät tarkastukset ja meidän tarkastuksemme menevät myöskin siihen suuntaan, että niiden tarkoituksena on vahvistaa monenkeskistä hallintoa alueellisella tasolla. Lopuksi haluaisin lähettää terveiset Louis Huis Michel Barissa. Hän on ollut talousvaliokunnassa, äh, talous- ja sosiaalivaliokunnassa äh, esittelijänä. Hän ei päässyt itse paikalle, mutta eilen äh, talous- ja sosiaalikomiteassa tästä puhuttiin. Täällä on muitakin edustajia, jotka olivat läsnä, mutta minä osallistuin myöskin tähän keskusteluun. Ja haluaisin todellakin kannustaa teitä lukemaan herra Parisan raportin tästä strategiasta. Siitä saadaan lisäaineesta tähän parlamentikin asiakirjaan. Merci beaucoup, uh, Jens Nilsson. Kiitos oikein paljon, Jens Nielsen. Tack så mycket, herr ordförande. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja aion puhua ruotsia, kun siihen on täällä mahdollisuus. Minustakin tämä on erittäin hyvä mietintä ja sopii erittäin hyvin niihin ajatuksiin, joita valiokunnassa on, kun puhutaan suurista sääntelypuitteista aluepolitiikassa 2014 eteenpäin. Mutta olen utelias ja minulla olisi esittelijälle yksi kysymys. Esittelijän mukaan alueet ovat yhä enemmän tässä mukana ja Itämeren strategiasta tiedän, että makrostrategia ei onnistu ennen kuin alueet tuntevat olevansa osallisena tätä strategiaa. Kysyisinkin, miten nähdään, että alueilla on nyt kiinnostuttu enemmän? Koskeeko tämä kaikkia alueita siellä? Vai miten voidaan nähdä, että alueiden kiinnostus on lisääntynyt ja miten saadaan todella makrostrategiaan osalliseksi kaikki nämä alueet? Kiitos. Thank you. I don't have any... Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei nyt ole, joten jos kuka muu ei halua nyt puhua, niin pyytäisin komission edustajaa kommentoimaan, jos niin haluatte. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Uh. Thank you, Madam Chairman. Um, Kiitos puheenjohtaja. Todellakin olemme mielenkiinnolla lukeneet parlamentissa valmistuneen mietinnön. Se sopii erittäin hyvin siihen, mitä me pyrimme saavuttamaan. Tämä strategia, siinä on kysymys työpaikkojen luomisesta rannikkoalueilla, nimenomaan Atlantin alueella. Se on osa komission, EUn integroitua meripolitiikkaa. Se sopii yhteen Eurooppa 2020 tavoitteiden kanssa. Siinä pyritään kannustamaan sinistä taloutta, kestävää eh, merialueisiin tukeutuvaa taloutta Atlantin alueella. Eräs kysymykset, jotka herra Kande henkilökohtaisesti, joita valiokunta on ottanut esille, niihin sanoisin, että kun me esittelimme Atlantin takian syyslokakuussa viime vuonna, me pääasiassa keskityimme tähän merinäkökantaan, merialueeseen sinänsä ja siihen, että kysymys on alueellisten näkökantojen yhdistymisestä, joka sitten on meistä tullut tärkeämmäksi nimenomaan parlamentin ja muiden sidosryhmien puututtu asioihin. Tietenkään ei voi olla toimivaa merialueen taloutta ilman, että on olemassa yhteys takamaille ja yhteyksiä markkinoihin. Tämän me otamme hyvin vakavasti. Me olemme myöskin huolellisesti pohtineet sitä, miten toimintasuunnitelma, toimintaohjelma tultaisiin rakentamaan, joka on tarkoitus luonnostella vuoden loppuun mennessä. Ja ehdotukset, joita mietinnössä on tullut ottamaan huomioon. Me odotamme mielenkiinnolla ajatuksia, jotka tulevat nimenomaan ruohonjuuritasolta, jäsenvaltioilta, alueilta, yksityisen sektorilta, sidosryhmiltä, alueilta, niin että saadaan ajatuksia, jotka liittyvät hankkeisiin, joita voitaisiin rahoittaa uudesta eh, monivuotista rahoituskehyksestä, siis sen puitteissa. Ja innovaatiostrategiassa on se, että me emme pyri rohkaisemaan sidosryhmiä käyttämään pelkästään Euroopan alueyhteistyöohjelmien puitteissa käytössä olevia varoja, vaan kaikkien rahastojen varoja, rakennerahastojen, kohesiorahastojen ja ennen kaikkea tutkimuksien liittyvää varoja, jotka ajatellen nimenomaan 2020 tavoitteita. Jäsenvaltiot Irlanti, Portugali, Espanja, Iso-Britannia, Ranska, nämä jäsenvaltiot, tämä koskettavat, olivat erityisen kiinnostuneita siinä, sitä, että saataisiin aikaan yhteistyötä ministeriöiden ja alueellisten hallintojen kesken, jotka ovat mukana asiassa liittyen vain avainprioriteetteihin tutkimuksessa ja investoinneissa. Ja me toivomme, että nämä ajatukset, joita jäsenvaltiot ovat esittäneet ja joita sitten myöskin alueiden tasolla tulisivat osaksi tällaisia kumppanuussopimuksia, että niiden kautta saataisiin aikaan hyödyllisiä hankkeita, jotka toteutuisivat lähivuosina. Olemme todenneet attraktiivisella foorumilla, että foorumista, että sitä ei enää tarvitse 2013 jälkeen. Tämä on ollut yksi tavoite, yksi ehto, jota neuvosto on pitänyt tärkeänä, jotta taisi edistettyä tätä strategiaa. Mutta toisaalta jonkin tyyppinen seuranta, jatkuva kannustaminen strategian osalta tulee olemaan tärkeää meidän täytyy pystyä vastaamaan kysymyksiin, jotka oli vuonna 2020 pystyä vastaamaan siihen, mitä tällä strategialla on saatu aikaan, ja ilman minkälaista seurantaa tai poliittista tai hallinnollista valvontaa tulee olemaan vaikea osoittaa todellista hyötyä ja saavutuksia paikan päällä. Ja tavoitteena on eh, saada sidosryhmät toimimaan niin, että saadaan aikaan työpaikkoja ja kasvua Atlantin alueella. Ja mielellään me raportoimme Atlantille eh, asiasta parlamentille asiasta, kun keskustella käydään eteenpäin seuraavien puolentoista vuoden aikana. Very much. Uh... Oikein paljon kiitoksia. Alan Kadek, varmasti haluatte vastata. Olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensimmäiseksi sanoin jo aluksi, että teitä ei ole paljon, mutta te olette ainakin yksimielisiä ja tästä kiitän teitä. Hyvin nopeasti muutamia vastauksen alkuja esitettyihin kysymyksiin. Ensinnäkin Maria, olit huolissasi tämän hallinnon suhteen monellakin eri tasolla. On selvää, että alueet ja kansalaisyhteiskunta, ne ovat hyvin tiiviisti yhteydessä tähän prosessiin, ja se on täysin ilmiselvää, koska ne ovat välttämättömiä askelia tässä strategiassa. Mitä foorumiin tulee, paikalliset viranomaiset ovat jo komiteassa hyvin näkyvällä sijalla ja ne osallistuvat suunnitteluun jo tälläkin hetkellä. Sitten tutkimuksen ja kehityksen strategiasta. No se maininta löytyy tästä mietinnöstä. Mielestäni se on tärkeä. Innovointi ja kehitys on tärkeä ulottuvuus ja sitä täytyy painottaa tässä mietinnössä. Sama pätee myöskin merienergiaan ja myöskin uudelleen teollistamiseen, aivan kuten Maria sanoi, koska tässä todellakin on kysymys uudelleen teollistamisesta. Mehän tiedämme, että viime vuosina teollistumista on purettu alueilla globalisaation myötä, äh, kun teollisuutta on siirtynyt BRIC-maihin. Eli on todellakin välttämätöntä, että uudelleen teollistamista aivan erityisesti syrjäisillä merialueilla harjoitetaan. Kestävä matkailu on asia, joka täytyy ottaa tässä strategiassa mukaan toimintaohjelmien kautta. Eli tässä nämä ensimmäiset vastaukset, jotka voin Marjalle antaa, mutta todellakin mielenkiinnolla odotan äh, Marian mahdollisia tarkistuksia. Varjo esittelijä sosiaalidemokraattisesta ryhmästä. Sitten vihreiden varjoesittelijä No, hänkin antoi tässä tukensa minulle. Olen keskustellut hänen kanssaan jo aikaisemmin ja olemme samaa mieltä siitä, että todellakin äh, pääkaupungit ovat valokeilassa. Valitettavasti näin on kaikissa maissa ja tästä täytyisi päästä eroon, jotta alueille annetaan kaikki, mahdollinen, kaikki mahdolliset voimavarat. Ja mitä tulee merten valtaveihin, niin e- eihän tässä kysymys ole siitä, että puhuttaisiin vain merten valtateista, vaan tässä täytyy puhua samassa yhteydessä kabotaasista, koska sillä on vaikutusta ympäristön suojeluun ja siihen, että hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää. Mari Teres otti useammankin asian esille. Haluaisin kiittää häntä näistä kommenteista ja hän muistutti mieliimme muutaman hyvinkin tärkeän asian tällainen sitova kohdentaminen, no siitä täytyy vielä keskustella, Jankin tästä puhui. Sitten kollega Vlasak, hän otti esille koko joukon muita ulottuvuuksia, selkeäsanaisesti, jos asian ilmaisen, niin tässä ei ole kysymys siitä, että kulutettaisiin lisää rahaa, koska tendenssi on päinvastainen. Eli me haluamme kuluttaa paremmin, ja tästä syystä me puhummekin kohdentamisesta. Siis ei enemmän, vaan paremmin. Ja ilman, että monimutkaistetaan näitä prosesseja, me emme halua monimutkaistaa menetelmiä, me emme halua lisätä sinne mitään osia. Meillä on jo teksti, joka mahdollistaa työskentelyn Eli me tukeudumme siihen, mitä on jo olemassa, niihin työvälineihin, jotka ovat jo olemassa. Ja haluamme täytäntöön panna operationaalisia ohjelmia, joista saadaan välittömiä konkreettisia tuloksia. Sitten myöskin Janille kiitokset siitä, mitä hän sanoi, ja tässä palaan operationaalisiin ohjelmiin mietinnön keskeisin osa on nimenomaan nämä operationaaliset prosessit ja sitä täytyy työstää. No Anna toisti sen, mitä jo tässä puhuttiin pääkaupunkien ylivallasta suhteessa syrjäisiin alueisiin ja hän puhui myöskin näistä yhteyksistä laajassa merkityksessä, mutta myöskin taloudellisista yhteyksistä, jotka myöskin ovat välttämättömiä. Sitten kollegamme Jens Nilsson. Hänkin teki muutaman huomion ja hän antoi myöskin tukensa tälle mietinnölle. Niin, mitä tulee alueiden mukaan ottamiseen? No, tällä hetkellä alueet ovat kovin innoissaan ja ovat mukana. Ne haluavat olla mukana tässä atlanttisessa strategiassa mutta tämä ei tarkoita sitä, että me haluamme myöskin mukaan ne, jotka eivät vielä ole tästä kiinnostuneet, mutta suoraan sanottuna mm, eurooppalaisilla alueilla on paljonkin aktiviteettia atlanttisten ulottuvuuksien suhteen, esimerkiksi Skotlannissa ja Andalusiassa – ja ne ö, mietinnöt, joita alueiden komiteassa ja muissa instansseissa on laadittu, ne kaikki ovat osoitusta siitä mielenkiinnosta, jota tähän asiaan kohdistuu. Ja lopuksi Euroopan unionin komissio selitti hieman omaa kantaansa. No minä sanoisin, että mitä minuun tulee, No en ole aina samaa mieltä komission kanssa, aivan erityisesti mietin tässä kalatalousvaliokuntaa, siellä on ongelmia komission kanssa, mutta tässä asiassa olen samaa mieltä, eli kannattaa tätä painottaa. Ja heti alusta lähtien olemme tehneet erinomaista yhteistyötä komission kanssa tässä asiassa. Ja on hyvin mielenkiintoista, että todellakin voimme tällä tavalla synergisesti tehdä yhteistyötä. Joka tapauksessa haluaisin kiittää teitä kaikkia kommenteistanne ja lasken teidän yhteistyönne varaan kirjallisessa muodossa. Odotan teiltä tarkistuksia ja kommentteja, jotta voimme entisestään parantaa tätä mietintöä, jotta saamme todella mielenkiintoisen ja sisällöllisesti rikkaan mietinnön aikaiseksi. Siis odotan teidän tarkistuksia, jotta voimme käydä näkemysten vaihtoa mietinnöstä. Kiitos. Kiitos Allan. Ennen kuin sovitaan määräajasta, pahoittelen, että komissiosta oli Regio myös Matthew King Maresta, mutta Vicente Rodriguez on myös täällä paikalla varajohtaja alueellisen yhteistyön osastolta. Olkaa hyvä, tekin voitte tuoda esiin oman pääosastonne kantoja. Eh, muchas gracias, eh, Kiitos puheenjohtaja. Sanoisin, että suhtaudumme myönteisesti herää Karekin mietintö, joka koskee Atlantin strategiaa. Ja tuen täysin sitä, mitä eri ryhmät ovat täällä todenneet. Joka tapauksessa me pidämme tärkeänä strategiaa nyt kun siitä keskustellaan. Sillä on vaikutus menomaan rahastojen suunnitteluun strategisissa puitteissa seuraavalle ohjelmakaudelle vuodesta 2014 eteenpäin. Tämä strateginen näkemys, joka koskettaa Atlantin aluetta, tulee myöskin, kuten on todettu, vaikka näin kumppanuussopimuksissa ja operatiivisissa ohjelmissa, jota ollaan kehittämään alueella sellaisella tavalla, että lainsäädäntöpaketti siinä todetaan, että tämän nämä makroalueelliset strategiat, että niiden kautta tällaisia merialueita, Atlantin alueella tulee tukea, ne voidaan ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun suunnitellaan rahoitusta, rahastojen toimintaa, ja näissä operatiivisissa ohjelmissa, joita tullaan kehittämään ja, ja siellä on mielenkiinnolla keskustelua ja olemme tyytyväisiä mietintöön ja tulemme jatkamaan työtä, jotta sanan aikaan mahdollisuuksia tukea tätä strategian kehittämistä. Ja nyt ainoa päätös, joka tänään tehdään, on määräkätarkistusten jättämiselle. Ehdottaisin viikkoa toukokuun 15. päivä kello 12, eli puolilta päivin. 15. päivä toukokuuta kello 12 oli tarkistusten jättämisen määräaika. Tämän päättyy tämä esityslistan kohdan käsittely ja nyt hyvin harvinainen tilanne. Meillä on tässä puoli tuntia ilman ohjelmaa, kun emme voi ottaa iltapäivältä aiheita tähän, kun kollegat eivät ole täällä, joten ainoa ratkaisu tässä nyt on keskeyttää kokous 85 minuutiksi ja kello 10.25 tapaamme täällä ja jatkamme keskusteluja neljän keskeisen alueellisen ja paikallisen järjestön edustajan kanssa, joten pyytäisin, että kaikki olette täällä uudestaan paikalla noin 20 minuutin kuluttua. Keskeytämme kokouksen.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 Dear colleagues, can you please take... Hyvät kollegat, pyytäisin teitä istuutumaan, niin jatkamme kokousta. Good morning again. Hyvää huomenta jälleen kaikille. Palaan kutsutuihin vieraisiin ihan hetken kuluttua, mutta muistutan kaikille, että tätä kokousta voi seurata myös netissä. Toivon, että muistatte tämän, kun puhutte, niin hymyilette ja yritätte näyttää hyvältä. Ensimmäistä kertaa tällä kaudella meillä on kokous, jossa on kaikki puheenjohtajat keskeisistä alueellisista järjestöistä Euroopasta. Tämä tietenkin liittyy keskusteluun, jossa käsitellään tulevaa kohesiopolitiikkaa vuosille 2014-2020. Ja on myönnettävä, että tämä on aloite, joka on tullut. Se on eri, häneltä erityisesti. Reni Marionalta. He ovat olleet hyvin aktiivisia tämän kokouksen järjestämisessä, joten haluaisin kiittää tästä yhteistyöstä. Me arvostamme kovasti tätä tapaamista, koska teidän kuunteleminen on nyt hyvin tärkeää. Me olemme nähneet teidän kirjalliset esityksenne ja kollegoilla on kaikki nämä asiakirjat, mutta teidän kuulemisenne ja se, että on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja selvittää sellaisia kysymyksiä, joita me pohdimme, on tärkeää, koska me olemme nyt pohtimassa omia kannanottojamme näihin asetuksiin ja meidän on tarkoitus äänestää tulevaisuuden asetuksesta jo heinäkuussa – Joten me pyrimme työstämään esityslistaa niin, että uudet säätelypuitteet saadaan hyväksyttyä tämän vuoden loppuun mennessä, mutta kuten tiedätte, me olemme totta kai myös hyvin riippuvaisia siitä, miten neuvottelut käydään budjetista, monivuotisista rahoituskehyksistä. Me emme voi saada päätöksiä meidän työtämme tästä asetustyöstä ennen kuin lopulliset budjettipäätökset on tehty, mutta me pyrimme kuitenkin tekemään kaikkemme, jotta vältettäisiin viivästykset, jotka liittyvät uusiin näytösnäkymiin. Nyt olemme siis täällä kaikki läsnä ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi neljän järjestön – Edustaja Gianni Vlerian, Euroopan periferisten meristen alueiden liiton puheenjohtaja. Kiitos, että tulitte tänne. Ja Michel Sabah, Euroopan alueiden liiton puheenjohtaja. Tervetuloa. Ja sitten Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston puheenjohtajan Wolfgang Schusterin tilalla käsittääkseni on Karula Gunnarsson, joka johtaa foorumia, joka koskee kestävää alueellista kehitystä Euroopan alueiden neuvostossa. Tervetuloa tänne valiokuntaan ja sitten Paul Tilsley, Eurocities-järjestön hallituksen jäsen. Minä ehdottaisin, että kuuntelemme teitä ensin. Pyytäisin, että että ehkä puhu pidempään kuin 10 tai 15 minuuttia alustuksenne aikana, joten meillä olisi vielä sitten aikaa esittää kysymyksiä ja kommentteja. Joten pitämättä puheita annan puheenvuoron Jani Lerianille. Olkaa hyvä. Merci, madame euh, la Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, hyvät Euroopan parlamentin edustajat, äh, hyvä rouva puheenjohtaja, haluaisin aivan ensi alkuun kiittää teitä tästä kutsusta tulla vaihtamaan näkemyksiä tästä kohesiopolitiikan lainsäädäntöpaketista. Kuten te tiedätte, Euroopan perifeeristen merialueiden konferenssi tekee tiivistä yhteistyötä parlamentin kanssa. On tehnyt tätä yhteistyötä viime syksystä lähtien, kun komissiolta saatiin tiedonanto ja olemme iloisia voidessamme tuoda omat argumenttimme keskustelupöytään. Argumentit, jotka perustuvat, perustuvat niihin kokemuksiin, joita alueilta on saatu. Jos otetaan huomioon ne edistysaskeleet, joita kohesiopaketissa on otettu, niin nyt ei ole mitään, mikään yleisten julistusten aika. Ja tästä syystä me olemmekin tehneet hyvin konkreettisia ehdotuksia ja tarkistuksia. Ja tarkoituksemme on toimia kumppaninanne näissä pohdinnoissa, jotta saataisiin aikaan sellainen kohesiopolitiikkapaketti, joka palvelisi alueita koska me kaikki neljä järjestöä tulisesti puolustamme integroitua lähestymistapaa, niin mekin päätimme toimia integroidulla tavalla. Eli minä puhun omalta osaltani niistä asioista, jotka liittyvät ehdollisuuteen. Sen jälkeen annetaan puheenvuoro Roa Sabanille. Hän puhuu temaattisista keskittymistä Euroopan alueiden neuvoston nimissä ja Gunnarsson puhuu monenvälisestä hallinnosta ja Tilsley Eurocities-järjestöstä hän sitten päättää tämän äh, puheiden sarjan puhumalla kaupunkiulottuvuudesta kohesiopaketissa. Halusin heti tähän alkuun todeta, että kaikissa puheenvuoroissamme sieltä heijastuu se, että me olemme samaa mieltä Roa Kreelin ja herra Van Nistelroin mietintöjen sisällöstä. Tämä juliste, julkaistiin huhtikuussa tämä mietintö ja me halusimme onnitella esittelijöitä tästä saavutetusta työstä ja onnitella heitä näistä näkökulmista, jotka, joista alueet voivat olla hyvin pitkälti samaa mieltä. Haluaisin lähteä liikkeelle makrotaloudellisesta ehdollisuudesta. Me olemme samaa mieltä kanssanne siinä, kun te kritisoitte sitä yhteyttä, jonka komissio vetää rakennerahastojen suorituskyvyn ja jäsenvaltioiden makrotaloudellisen suorituskyvyn välillä. Me olemme myöskin samaa mieltä siitä, mitä te sanotte Eh, illegitiimistä rankaisusta alueita kohtaan näissä makrotaloudellisissa ehdollisuusasioissa. Voitaisiin myöskin esittää kysymys siitä, miksi tätä tulisi soveltaa yksinomaan kohesiopolitiikkaan, tätä makrotaloudellista ehdollisuutta, eikä kaikkiin muihin yhteisön politiikkoihin. Jos me otamme huomioon tämänhetkisen hyvin hankalan taloudellisen tilanteen, jossa, josta puheenjohtajakin puhui, ja jos otamme huomioon tällaisen kirjanpidollisen lähtökohdan, joka komis- neuvostossa näyttäisi vallitsevan, niin meidän mielestämme makrotaloudellinen ehdollisuus, sen tulisi olla osa tätä lainsäädännöllistä pakettia. Ja tästä syystä meidän mielestämme oli aivan paikallaan tehdä tarkistuksia artiklaan 21 tässä makrotaloudellisessa ehdollisuusasetuksessa. Tarkistukset ovat seuraavia. Ensinnäkin, jos rakennerahastojen maksatus keskeytetään, keskeytyksen tulisi kohdistua yksin omaan sitoumuksiin eikä maksuihin. Täten tällä ei olisi vaikutusta jo käynnissä oleviin ohjelmiin ja täten viranomaiset voisivat uudelleen ohjelmoida asiat hallinnoidulla tavalla. Eli haluamme poistaa maininnan maksuista artiklassa 21. Toiseksi komission täytyy automaattisesti eh, tehdä yhteistyötä rakennerahastojen hallinnoijien kanssa, jos viime kädessä joudutaan tekemään muutoksia näihin kumppanuussopimuksiin. Ja täten me ehdotamme, että lisätään kappale, jossa painotetaan tätä hyvin tärkeää kohtaa. Kolmanneksi ja viimeiseksi me esitämme ajatuksen katosta silloin, kun on kysymys sitoumusten keskeyttämisestä ja tämä katto laskettaisiin suhteessa kyseisen jäsenmaan BKTL, aivan kuten tällä hetkellä on kohesiorahaston kohdalla. Ja täten makrotaloudellisella ehdollisuudella ei olisi vaikutusta, kovin suurta vaikutusta näihin ohjelmiin käytännössä. Me tietenkin olemme käytettävissä ne keskustellaksemme syvällisemmin näistä ajatuksista. Sitten tästä yhteisestä strategisesta puitekehyksestä en Puhuu liian pitkään asiasta, josta on olemassa vasta juuri julkaistu työasiakirja, mutta kuten tekin, niin mekin olemme sitä mieltä, että tällä asiakirjalla on täysin olennainen rooli rakennerahastojen koordinoinnissa. Kuten tekin, me toivoisimme, että tämä asiakirja liitettäisiin yleisen asetuksen liitteeksi, eikä siitä tehtäisi delegoitua säädöstä, kuten komissio on ehdottanut. Miksi? Sen takia, että me haluamme, että tästä asiakirjasta neuvotellaan parlamentin kanssa samaan aikaan, kun puhutaan tästä yleisemmästä kohesiopaketista. Toiseksi meidän asiantuntijamme äh, hallinnoinnin puolelta sanovat, että että äh, tällaiset delegoidut säädökset voivat saada aikaan hyvinkin suurta hämmennystä kentällä siitä, liittyen siihen tapaan, jolla näitä eurooppalaisia asetuksia tulkitaan. Ja tänä päivänä tarvitaan yksinkertaisuutta ja, ja tarkkuutta, täsmällisyyttä. Ja kolmanneksi, tämän yhteisen strategisen puitekehyksen ja yleisen rakennerahastoasetuksen välillä on suurempaa johdonmukaisuutta, jos niissä aina palataan keskustelemaan tästä yhteisestä strategisesta puitekehyksestä. Me olemme huolissamme tietyistä kohdista tässä puitekehyksessä, niistä kohdista, jossa vedetään suora yhteys rakennerahastojen ja Euroopan unionin taloushallinnan välille. yhteisen puitekehyksen ei tulisi missään tapauksessa toimia työvälineenä, joka haittaisi monenvälistä hallinnointia ja monivuotista ohjelmointia kohesiopolitiikassa. Se, että rahastojen ohjelmointi alistettaisiin Euroopan unionin tason taloushallinnolle siinä asetettaisiin kyseenalaiseksi koko kohesiopolitiikan perusta ja sen legitiimiys pitkällä aikavälillä. Ja tästä syystä me ehdotamme, että näissä kumppanuussopimuksissa ja operationaalisissa ohjelmissa otetaan huomioon maakohtaiset suositukset kehitysvaiheessa heti alkuvaiheessa, mutta ei vuosittain, koska jos tämä tehtäisiin vuosittain, niin silloin ei enää kunnioitettaisi monivuotisuutta, ja se on kuitenkin kohesiopolitiikan avainkäsite. Ja sitten vielä viimeiseksi, viimeinen huomio ehdollisuudesta haluaisin antaa mielipiteemme näistä ex-ante-ehdoista. Olen tyytyväinen voidessani todeta, että neuvosto ja Roa Kreelin ja herra Van Nistelrooyn mietinnöt molemmat painottavat sitä, että ex-ante-ehdot, niiden täytyy olla olennaisessa yhteydessä rakennerahastoihin. Tämä on meidänkin kantamme. Me menemme itse asiassa vielä pidemmälle ja ehdotamme seuraavaa ex ante ehdot, niiden yksinomainen päämäärä tulisi olla parantaa kohesiopolitiikan tehokkuutta. Monissa ehdollisuuksissa on kysymys yleisestä Euroopan unionin lainsäädännön noudattamisessa ja minu, meidän mielestämme rakennerahastojen hallinnointia ei tule näihin asetuksiin sitoa ja tästä syystä yleiset ex ante ehdollisuudet liitteessä neljä tulisi poistaa, koska ne ainoastaan takaavat sen, että direktiivit siirretään kansalliseen lainsäädäntöön niissäkin tapauksissa, joissa se on jo tapahtunut. Lisäksi määräaika ex-ante-ehdollisuuden käyttöönotolle sitä tulisi jatkaa 30. ensimmäiseen joulukuuta 2017, jotta vältyttäisiin liialliselta hallinnolliselta taakalta ohjelmointikauden alussa. Me siis ehdotamme, että artiklaa 87 yleisasetuksessa muutettaisiin tähän suuntaan. Lopuksi muutama sana kohdasta, joka liittyy aluekehitysrahastoon tämän asetuksen artiklaan kolme. Me toivomme, siis eri järjestöt ja aivan erityisesti oma järjestö, niin me toivomme, että temaattinen keskittyminen otetaan käyttöön rakennerahastoissa kokonaisuudessaan, koska kokemus on osoittanut, että olisi hyvä laajentaa aluekehitysrahastoa koskemaan myös rikkaampia alueita. Itse asiassa EAKRltä on hyvin monilla alueilla vipuvaikutus. Se houkuttelee yksityisiä investointeja aivan erityisesti mitä tulee nopeaan ADSLään hyvin usein, kun investoinnista internettiin puhutaan, niin yksityinen sektori puhuu markkinoiden puutteellisuudesta syynä siihen, miksi ne eivät halua lähteä mukaan. EAKRltä on myös suuria vaikutuksia, mitä tulee kestävän kuljetuksen ratkaisuihin ja niihin tehtäviin investointeihin kaupungeissa ja alueilla. Ja lopuksi, kun alue kärsii tietystä haitasta, esimerkiksi tietyt skandinaaviset alueet tai saarialueet esimerkiksi, silloin EAKR voidaan käyttää tiettyihin spesifisiin tarpeisiin, esimerkiksi tukemaan PK-yrityksiä, tukemaan innovointia tai esimerkiksi liikenneinfrastruktuureja. Ja tästä syystä me haluaisimme poistaa kappaleen artiklassa kolme sen osan, jossa rajataan EAKRn käyttö vain vähiten kehittyneisiin alueisiin. Te löydätte enemmän esimerkkejä meidän asiakirjastamme, se on teille jaettu ja meillä on varmaankin mahdollisuuksia palata tähänkin aiheeseen keskustelussa, mutta tässä minun alkupuheenvuoroni, tämän puheenvuoron halusin pitää oman järjestöni Euroopan perifeeristen merialueiden konferenssin puolesta. Ja nyt antaisin puheenvuoron sitten Roa Sabanille. Michel Saban. Kiitos oikein paljon. Aivan oikein, Michel Saban, teillä on puheenvuoro. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja, hyvät edustajat, hyvät kollegat. Haluaisin aivan erityisesti kiittää teitä siitä, että meidät on otettu vastaan täällä Euroopan parlamentissa – ja kertoa meidän kokemuksista ja huomioistamme liittyen tähän kohesiopolitiikan lainsäädäntöpakettiin. Meidän jäsenalueemme ne pitävät aivan erityisen tärkeänä tätä kehitysvälinettä. Me olemme vahvistaneet tämän viime vuoden lokakuussa Itävallan St. Pöltenissä pidetyssä kokouksessa. Tämä kokous järjestettiin Puolan puheenjohtajuuskaudella ja komission jäsen Haan oli paikalla. Me painotimme sitä, että kohesiopolitiikan täytyy olla integroitua ja joustavaa politiikkaa, joka löytää paikkansa tällaisesta globaalimmasta territoriaalisesta strategiasta. Sen täytyy vähentää alueiden väriä, välisiä eroja jopa alueiden sisällä koska alueet ovat erilaisia, koska niiden potentiaalit ovat erilaisia ja koska alueilla on erityisluonteen piirteitä, heikkouksia ja omia tavoitteita, ne täytyy ottaa alussa tavoitteiden määrittelyssä mukaan, täytäntöönpanovaiheessa, rahoituksessa, rahoitusvaiheessa mukaan ja loppuvaiheessa sitten siinä vaiheessa, kun näitä strategioita arvioidaan. Tämä on meidän tavoitteemme kohesiopolitiikka. Tarkoittaako tämä sitä, että tämä ei sovi yhteen näiden 11 temaattisen teeman kanssa? tai avaintoimien kanssa? Minun mielestäni ei. Päinvastoin se, että valitaan prioriteetteja toiminnan toimintalinjaksi, se on välttämätöntä aivan erityisesti kriisin aikoina. On olennaista aivan erityisesti talouskriisin aikoina kansalaiset odottavat meiltä ja Euroopan unionin toimielimiltä, ne he odottavat kestävää ja pidempiaikaista kasvua. Tästä me olemme nähneet merkkejä viime kuukausina. Mutta temaattinen keskittyminen, jotta siinä onnistuttaisiin, niin haluaisin antaa muutaman ohjeviivan. Ensinnäkin meidän täytyy jättää alueille riittävä liikkumavara, jotta ne voivat hahmotella sellaista politiikkaa, joka sopii heidän omalle alueelleen. täytyy asettaa tavoitteita, jotka ovat linjassa Eurooppa 2020 strategian kanssa. Meidän ei tule toistaa Lissabonin strategian virheitä, koska siitähän tuli vain harras toive eikä mitään tehokasta politiikkaa. Näiden toimien täytyy olla hyödyllisiä alueellisella tasolla. Avaintoimet, jotka tästä ovat sitten seurauksena, niiden täytyy olla suuntaan antavia. Niiden täytyy antaa ajattelemisen aihetta paikallisille viranomaisille, kun he pohdiskelevat kumppanuuksia, jotta he löytävät sieltä ne kumppanuudet, jotka sopivat heidän alueelleen parhaiten. Me emme halua pakottaa alueita jäykkään mihinkään harmoniseen järjestelmään eurooppalaisella tasolla. Siinä ei olisi mitään järkeä, koska me emme halua harmonisoida elintasoja. Siihen liittyisi suuria riskejä liittyy riskejä siihen, että me päätyisimme täysin päinvastaiseen, mihin on pyritty. Ensimmäinen riski on se, että alueet ryhtyvät kiertämään näitä sääntöjä ja pitävät kiinni niistä projekteista, jotka ovat niiden sydäntä lähellä ja joista ei kuitenkaan ole välttämättä eurooppalaista lisäarvoa. Meillä on esimerkkejä esimerkiksi vaatimuksista julkisten rakennusten energiankulutuksen suhteen. Näistä ei välttämättä ole lisäarvoa avaintoimissa. Toinen vaara on se, että nämä projektit eivät vastaa alueiden tarpeisiin. Tässäkään ei olisi mitään järkeä ja siinä vain haskattaisiin voimavaroja liikenneinfrastruktuurien modernisoinnin uudistuksessa tapahtunut epäonnistunut, josta tilintarkastustuomioistuin pari päivää sitten puhui. Tämä on räikeä esimerkki tällaisesta epäonnistumisesta ja riskistä. Me ehdotamme, että artiklat 10 ja 11 tässä yleisessä asetuksessa äh, siellä liitettäisiin sana suuntaa antava näihin sanoihin avaintoimi. Toinen kohta, jonka haluan ottaa esille, liittyy alueiden paikkaan silloin, kun tematiikkoja valitaan yhteistyössä jäsenvaltioiden ja komission välillä. Tässä ei ole kysymys siitä, että me asettaisimme nämä temaattiset keskittymiset kyseenalaiseksi. Alueet haluavat keskittyä rajalliseen määrään poliittisia prioriteetteja, ja monet alueet toimivatkin tänä päivänä jo näin. Mutta samalla tavalla kuin Euroopan unionin toimielimet ei voi pakottaa, muuttaa toimia koskemaan koko Euroopan aluetta. Aivan yhtä välttämätöntä on, että jäsenvaltiot eivät voi pakottaa äh, alueita hyväksymään tiettyjä kansallisen tason prioriteetteja. Bottom-up lähestymistapa ja monitasoinen hallinto, niiden täytyy olla vallalla joka ikisessä projektin vaiheessa. Sen takia, että alueet ovat kaikista parhaimmassa asemassa arvioimaan omia vaikeuksiaan, omia heikkouksiaan, omia vahvuuksiaan ja omia kehitysmahdollisuuksia. Ilman tätä temaattisella keskittymisellä ei saada mitään aikaan. Ja tämä ei ole linjassa sen kunnianhimon kanssa, jonka mukaisesti me haluamme alueellista kohesiota aikaan. Vaarana tässä olisi jopa se, että jäsenvaltiot löisivät lukkoon prioriteetit, jakaisivat ne oman strategiansa mukaan ilman, että ne vastaisivat tarpeita. Tai vielä pahempi mahdollisuus olisi se, että ne, niissä ei otettaisi huomioon alueiden potentiaalia. Se, että prioriteetit rajattaisiin koskemaan alueellisella tai kansallisella tasolla, sillä olisi haitallisia vaikutuksia. Tätä on painotettu moneen otteeseen. Me ehdotamme, että artikla 16 yhteisessä asetuksessa siinä täsmennettäisiin, että jäsenvaltiot noudattavat rahastojen erityissääntöjä täydessä yhteistyössä paikallisviranomaisten kanssa ja jäsenvaltioita täytyy todellakin muistuttaa siitä, että toimien täytyy ottaa huomioon alueiden tarpeet. Kolmas ja viimeinen kohta temaattisen keskittymisen Eurooppa 2020 strategiassa sen ei tulisi udohtaa ensisijaista tavoitetta, toisin sanoen taloudellinen, yhteiskunnallinen ja alueellinen kohesio. Toisin sanoen tässä on kysymys siitä, että me haluamme mahdollisimman suuren hyödyn irti jokaisesta alueesta, päästä ylitse alueiden heikkouksista ja täten me vaadimme, että artikla 9 tässä yhteisessä asetuksessa sitä täydennettäisiin ja sanottaisiin, että jokainen rahasto, joka juontaa juurensa strategiseen puitekehykseen, jotta se voisi noudattaa unionin tavoitetta kestävästä, inklusiivisesta ja älykkäästä kasvusta, ja jotta se löytäisi, tavo- saavuttaisi tavoitteet, jotka on lyöty lukkoon artiklassa 177 EUn perussopimuksessa, sen täytyy toimia strategioiden toteuttamisessa näiden saavuttamiseksi. Tämä on meidän vakaumuksemme, mutta tämä on myöskin ennakkoehto, jotta tulevassa kohesiopolitiikassa onnistuttaisiin. Se voi toimia hyvin tehokkaana kasvun moottorina, mutta vain jos paikalliset viranomaiset saavat tästä otteen omilla alueillaan. Kiitos. Kiitos oikein paljon, Michel Saban. Ja sitten pyytäisin Karla Gunnarsoa niin, ja puhumaan Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston nimissä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos siitä, että meidät kutsuttiin tähän kokoukseen. Tämä antaa meille, jotka edustavat alueellista paikallista tasoa, hyvän tilaisuuden ottaa esille kysymyksiä, joita me pidämme olennaisina. Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto edustaa yli 100 000 kuntaa ja aluetta 40 Euroopan maassa. Ja se merkitsee myös sitä, että me pyrimme ottamaan huomioon alueellisen ja paikallisen tason intressit samalla tavoin kuin kollegani, jotka täällä tänään ovat läsnä. Kun me nyt katsomme käynnissä olevaa ohjelmakautta on seurauksien arviointi ja sitä on toteutettu kaikissa jäsenvaltioissa. Ja kun katsoo vaikutusta, jota rakennerahastojen työllä on ollut, on katsottu toteuttamisorganisaatiota ja nyt täytyy tehdä johtopäätöksiä siitä, mitä on saatu selville tässä arvioinnissa. Voimme todeta, kuten Rova Sabon totesi aiemmin, että Lissabonin strategia ei ollut mitenkään menestyksekäs strategia. Ja muun muassa tästä syystä toteaisin, että ei siksi, että ei täysin vedetty mukaan alueellista ja paikallista tasoa. Tästä johtopäätöksestä, joka, tä, joka täytyy vetää, siitä, että Lissabonin strategian aikana saatiin vähän aikaa menestystä ja ajatellen myöskin arviointeja, joita on nyt tehty käynnissä olevasta ohjelmakaudesta. Koko Eurooppa on taloudellisessa ja rahoituskriisissä, joka vaikuttaa kaikkiin jäsenvaltioihin. Uusi ohjelmakausi, sehän keskittyy Eurooppa 2020 strategiaan, älykkääseen kestävään kasvuun kaikille – ja siksi se on myöskin tärkeää ajatellen alueita. Me olemme vakuuttuneita siitä, että tulemme saamaan parempia tuloksia tulevalla ohjelmakaudella, jos me vedämme mukaan paikallisen ja alueellisen tason. Haluaisin ennen kaikkea viitata kumppanuusperiaatteeseen. Periaatteeseen, jonka me kuntien ja alueiden neuvoston taholta näemme hyvin tärkeänä. Kysymys on yleisestä periaatteesta, yleisestä periaatteesta, yleisestä suhtautumistavasta Euroopan politiikassa. Siksi, että kysymys on periaatteesta, joka vaikuttaa paikalliseen ja alueelliseen tasoon merkittävällä tavalla. Siksi me tietysti suhtaudumme myönteisesti siihen, että olemme voineet osallistua valmistelevaan mietintöön, jota Rova Kreel ja herra Van Nisteroy ovat tekemässä, jossa on ehdotettu nimenomaan lisäyksiä ja jossa on otettu esille niitä kysymyksiä, näkökantoja, joita meillä on paikallisella ja alueellisella tasolla. Mutta yksi asia, jota haluan korostaa ennen kaikkea, on se, että alueellinen ja paikallinen taso, niillä, niillä tasojen viranomaiset täytyy vetää täysin mukaan, ei pelkästään ohjelman valmistelussa ja kumppanuussopimusten valmistelussa, vaan myös kaikissa toteuttamisen vaiheissa, jotka liittyvät kohesiopolitiikkaan. Ja kun me katsomme nyt herra Van Nisteroin mietintöluonnosta ja katsomme kommentteja, joita on tehty yhdessä lisäyksessä joka koskee artiklaa neljää kohtaan neljää. Tämä on kysymys on tarkistus 19. Ja kun selitetään, miksi on, niin tämä on niin tärkeää, siinä minusta on otettu huomioon koko meidän alueellisen paikallisen tason näkökanta. Me on todettu, että on välttämätöntä vahvistaa periaatetta siitä, että on monen tasoista hallintoa ja kumppanuutta, koska se luo edellytykset sille, että voidaan panna toimeen unionin tavoitteita. On tärkeää myös, että koko periaate kumppanuudesta sitten toteutetaan tällaisessa käytänne säännöstössä. Ja me tarvitsemme selkeän määritelmän siitä, mitä ovat kumppanit ja miten erilaisten erilaiset kumppanit voidaan vetää mukaan poliittiseen prosessiin. Mutta haluamme korostaa paikalliselta ja alueelliselta tasolta sitä, että paikalliset ja alueelliset pätevät viranomaiset, että niitä tulee kohdella kumppaneina, ei etujärjestöinä tai muina toimijoina. Olemme vakuuttuneita siitä, että ohjelman menestys tulee liittymään siihen, että kaikki eri kumppanit vedetään mukaan, mutta että myös tunnustetaan paikallisen ja alueellisen tason eh, viranomaisten erityinen rooli johtuen legitiimiydestä, joka niillä on, koska ne ovat eh, kansalaisten valitsemia, ja ajatellen myöskin sitä roolia ja vastuuta, joka niillä on, mutta ottaen huomioon myös koko yhteiskunta suunnittelun vastuun, eikä pelkästään taloudellista vastuuta, joka paikallisilla ja alueellisilla viranomaisilla on. Me olemme jakaneet erotuksemme tarkistuksiin, joka on ollut materiaalissa, jota on esitelty. Ja olemme korostaa sitä, että artiklassa 5 kohdassa yksi me haluamme korostaa ennen kaikkea sitä, että paikallisen ja alueellisen tason viranomaiset yhdessä jäsenvaltioiden kanssa järjestävät kumppanuuden. Siis alueellisia ja paikallisia äh, viranomaisia tulee käsitellä kumppaneina, ei etujärjestöinä. Ja mitä tulee sitten tähän käytännössääntöön, äh, täytyy, sen puitteissa täytyy määritellä se, mitä tarkoitetaan kumppanuudella, koska näemme vaaran syntyvän siinä tapauksessa, että määritelmä on epäselvä, että syntyy ongelmia paikallisella alueellisella tasolla e, esimerkiksi suhteessa jäsenvaltioihin, jos ei olla riittävän täsmällisiä ja oteta huomioon eri organisaatioiden vastuuta tulevassa politiikassa. Ja sitten haluaisin vielä kerran kiittää siitä, että meidät kutsuttiin tähän kokoukseen ja me tulemme nyt jakamaan myöskin tämän paperin, josta tässä juuri kerroin. Kiitos. Madame Gunnars. Kiitos oikein paljon. Gunnarsson, yrittäjyysjärjestön nimissä Paul Tirslisää seuraan puheenvuoron. Like to thank Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää regivaliokuntaa valiokuntaa kutsusta tulla puhumaan tänne tänään. Minun nimeni on Paul Tilsley ja minä olen varapuheenjohtaja Birminghamin kaupungin valtuustossa. Birmingham on saanut vuosien kuluessa noin 450 miljoonaa euroa EUlta ja sillä on ollut valtava vaikutus kaupungin taloudelliseen maisemaan. Kuitenkin tehtävää on edelleen paljon. Perinteinen teollisuus kaupungissa vähenee edellisestä edelleen paljon. Talouskriisi tarkoittaa sitä, että meillä on työttömyys 12,8 prosentin tasolla. Joten paljon potentiaalia meillä on nyt kehittää edelleen tutkimusta ja kehitystä meidän yliopistoistamme. Haluaisin sanoa, että ilman EUn investointia kaupunkimme viimeksi kuluneen 25 vuoden aikana me voisimme olla yhteydessä Detroitiin kumppanina. Tänään en puhu ainoastaan omassa nimissäni, vaan edustan Eurocities-järjestöä, joka on 140 suuren eurooppalaisen kaupungin verkosto ja luo pohjan meille. Näin voimme puhua Euroopassa yhdellä äänellä. Komission ehdotus ehdotukset, jotka liittyvät koesiopolitiikan kaupunkiulottuvuuteen, ovat olleet usein keskustelun kohteena viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana. Tänään kommentoin erityisesti ehdotettua uutta, uusia välineitä, erityisesti kaupunkiemme kannalta. Mutta ennen kuin teen niin, haluaisin painottaa yhtä kaikkein tärkeimmistä seikoista. Uudet välineet ovat täysin tehokkaita ainoastaan, jos saamme hallinnon hoidettua oikein. Suurten kaupunkien pitää olla suoraan mukana kansallisessa prosessissa, jossa päätetään investointiprioriteeteista. Kaupunkien roolin parantaminen tällä tavalla on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan huolehtia tehokkaasta monitasihallinnosta. Johdonmukaiset strategiat ovat tärkeitä, jotta saadaan enemmän vastinnetta rahoille. Jos näitä periaatteita ei kunnioiteta, aluepolitiikkaa ei voida hoitaa mahdollisimman hyvin. Tätä me siksi voisi sallia. Nyt haluaisin siirtyä keskustelemaan siitä, miten varataan tietyt määrärahat juuri kaupungeilla. Kuten tiedätte, komissio ehdottaa ainoastaan 5 prosentin minimiä integroidulle kestävälle kaupunkikehitykselle. Tämä ei tietenkään tarkoita 5 prosenttia kaupungeille, vaan tässä on kyse minimistä, joka otetaan integroituun alueelliseen investointiin. EUn väestöstä 75 prosenttia asuu kaupunkialueilla ja siksi kaupunkialueet kyllä ansaitsevat suuremman osuuden EUn investoinneista kuin pelkän 5 prosenttia. Tämä minimi kuitenkin tukee integroitua lähestymistapaa ja auttaa kaupunkeja niillä alueilla, joilla kaupunkitoimet ovat jääneet liian pienelle huomiolle tällä rahoituskaudella. Mutta meidän pitäisi selkeästi todeta, että tämä 5 prosenttia on ainoastaan todella minimi. Jos kaikki jäsenvaltiot pitäisivät kiinni tästä minimistä ainoastaan, niin silloin kaupunkialueet kyllä olisivat heikommassa asemassa kuin nykyohjelmakaudella. Tämä tuskin voi olla tavoitteena komission kunnianhimoisen Euroopan kaupunkistrategian osalta. Selkeitä vaatimuksia pitäisi nyt asettaa jäsenvaltioiden suuntaan, jotta ei vähennetä kaupunkitoimien rahoitusta verrattuna nykytilanteeseen. Hyvin voimakkaasti on tuettava kaupunkiulottuvuutta kautta kaikkien ohjelmien. Näin pääsen uuteen ehdotettuun välineeseen integroituun alueelliseen investointiin – ITIhin. Eurocities-järjestössä uskomme, että tämä on myönteinen väline kolmesta syystä. Ensinnäkin se painottaa ja tekee näkyväksi integroidun kestävän kaupunkikehityksen. Toiseksi se luo joustavuutta, ja sitä on todella tarvittu. Joustavuutta maantieteellisesti ohjelmoinnista ja myöskin täytäntöönpanossa varojen käytössä. Näin sallitaan naapuruus, kaupunki ja city, anteeksi, kaupunki ja alue- ja kaupunkimaaseutuyhteistyötä. Ja kolmanneksi kaupungit saavat mahdollisuuden hallinnoida ja täytäntöönpanna EUn investointeja. Se, että rahoitus jaetaan sopivalla tapaa kaupungeille, on todella ratkaisevan tärkeää. Siksi tämä väline on meistä edellistysaskel. Jäsenvaltioiden ja hallintoviranomaisten pitäisi sitoutua siihen, että – ehdotukset hallinnosta ja täytäntöönpanosta integroidun alueellisen investoinnin osalta annetaan kaupungille ja sitten kaupungit voivat hyväksyä tai kieltäytyä riippuen siitä, miten paljon kapasiteettia ja kokemusta on. Me emme hyväksy sitä argumenttia, että kaupungilta puuttuu kapasiteettia. Minä voin vakuuttaa teille, että monissa kaupungeissa näin on, mutta monet ovat valmiita – johtamaan kumppanuutta muiden kanssa alueellisella paikallistasolla. Haluan myöskin selkeästi sanoa, että kaupungit ja paikallisviranomaiset ovat kehittyneet ja johtaneet alueellisia kumppanuuksia jo vuosikymmenten ajan, joten ei tämä ole meille mikään uusi lähestymistapa. Lisäksi on tärkeää, että hallintomenettelyt näiden integroitujen alueellisten investointien osalta – helpottavat yhteistyötä sosiaalirahaston, aluekehitysrahaston ja koesiorahaston osalta, niin että voidaan tukea eri toimintaohjelmia ja eri toimintalinjoja. Näin voidaan todella tukea integroituja toimia kaupungeissa, jotta saadaan aikaan kasvaa ja vapautetaan sitä potentiaalia, jonka kautta voidaan päästä todella eu 2020 tavoitteisiin. Tällä hetkellä ei ole selvää, Onko tämä mahdollista? Miten se olisi käytännössä mahdollista? Me tuemme voimakkaasti sitä, että luetellaan kaupungit, jotka ovat tukikelpoisia tämän erotetun rahoituksen osalta, jotta voidaan tukea integroitua kestävää kaupunkikehitystä. Jos tällainen luettelo määritellään kumppanuussopimuksissa tai toimintaohjelmissa, niin se kyllä auttaisi sen, että delegoitaisiin integroituja alueellisia investointeja kaupunkeihin, mutta jäsenvaltioiden pitää kumppanuudessa keskeisten kaupunkien kanssa kehitellä selkeät ja avoimet valintakriteerit, joiden pohjalta listalle päästään. Jäsenvaltioiden pitää voida osoittaa, miltä pohjalta on valittu ne kaupungit, jotka osallistuvat. Komission pitäisi huolehtia siitä, että jäsenvaltiot ovat tässä tilivelvollisia. Tämä lista voisi tietenkin myös sisältää kaupunkialueita tai taajama-alueita, jotka monissa maissa olisivat edustettuina keskeisimmän kaupunkinsa osalta. Ja sitten aiheeseen, josta on keskusteltu paljon, eli kaupunkikehitysfoorumi. Me uskomme, että se voisi antaa lisäarvoa, jos se helpottaisi suoraa vuoropuhelua komission ja kaupunkien välillä integroidusta kestävästä kaupunkikehityksestä. Tällainen foorumi olisi tärkeää, jotta kaupungit voisivat oppia toistensa kokemuksista ja uusista välineistä. Tämä tietenkin auttaisi kapasiteetin rakentamisessa, mutta että todella voitaisiin tukea integroitua lähestymistapaa, tarvitsemme jotain, mikä menee pidemmällekin kuin tällainen foorumi, jossa voidaan keskustella. Me tarvitsemme tilannetta, jossa komissio, Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot ovat samaa mieltä uudesta toimintatavasta – me tarvitsemme todella kunnianhimoisen kaupunkiagendan. Siinä vaadittaisiin, että kaupungit ovat aktiivisesti mukana, kun muotoillaan ja hallinnoidaan toimintaohjelmia. Lisäksi olisi huolehdittava siitä, että Euroopan komission jäsenet ja Euroopan parlamentin jäsenet pyrkivät vuoropuheluun kaupunkien pormestareiden ja johtajien kanssa, kun ne käyvät jäsenvaltioissa. Lisäksi pitäisi saada myöskin kaupunkiulottuvuus toimii mukaan, kun hoidetaan avoimien ovien päivä yhdessä alueiden komitean kanssa, joten neljä keskeistä seikkaa Eurocities-järjestön puolelta. Kaupunkien pitää olla suoraan mukana kumppanuuksissa, joissa määritellään investointiprioriteetit. Tämän on selvästi käytävä ilmi artiklasta 5 yleisasetuksessa. Lisäksi tarvitaan voimakas kaupunki prioriteetti kaikkiin investointiprioriteetteihin, jotka luetellaan artiklassa 5 EAKR-asetuksessa. Jäsenvaltioiden pitää kolmanneksi delegoida rahoitusta kaupungeille ja toimiville kaupunkialueille niin, että alueellisiin paikallisiin haasteisiin voidaan vastata tehokkaasti, koska kaupungithan ovat ja tulevat tulevaisuudessakin olemaan keskeisessä roolissa, jossa, jotta voidaan huolehtia alueellisesta kohesiosta ja päästä Eurooppa 2020 tavoitteisiin paikan päällä. Neljänneksi avoimella tapaa pitää valita se, miten kaupungit ovat valintakelpoisia. Kansalliset prosessit ja kriteerit pitää kehitellä yhteistyössä kaupunkien kanssa. Tämä on selkeästi kirjattava artiklaan 7 EAKR-asetuksessa. Lopuksi yksi ajatus. Euroopassa muutoksia tapahtuu tällä hetkellä taloudellisesti, sosiaalisesti ja poliittisesti erittäin nopeasti. Me olemme nyt aloittelemassa uutta seitsemän vuoden kautta, jonka aikana kaupungit ja niiden asukkaat ovat näiden haasteiden keskiössä. Me tarvitsemme nyt välineet ja me voimme sitten huolehtia siitä, että nämä muutokset ovat myönteisiä ja kestäviä. Jos nyt ei käytetä tätä mahdollisuutta hyväkseen lähteä hyvään yhteistyöhön kaupunkien kanssa EU-rahoituksesta, niin silloin on kyllä vaarana, että Euroopan 2020 tavoitteet ovat pelkkää toivoa ja visioita, eikä niiden tuloksia nähdä paikan päällä. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Tässä todella vaadittiin meiltä toimintaa, joten Varmasti pyyntöjä on paljon. Ehdottaisin, että nyt kuuntelemme valiokunnan kollegoita, erityisesti esittelijöitä, mutta myös muita. Ja sitten kuuntelisimme Euroopan komission kantoja. Meillä on myöskin Toskanan alueen edustaja, jonka pyydän käyttämään puheenvuoron. Ja sitten pyytäisin, että puheenvuoropyynnöt tulevat nyt, jotta tiedämme, miten paljon puheaikaa voimme antaa – Ensin yleisasetuksen esittelijät. Kysyisin, kuka haluaa puhua ensin. Lambert, tällä kertaa ensin. Olkaa hyvä. Well, eh, voorzitter, heel graag. Ehm, dank ook voor... Kiitos puheenjohtaja. Oikein mielelläni puhun ja haluaisin kiittää puhujia heidän puheidensa hengestä. Ehm, henki oli kunnianhimoinen ja näyttäisi siltä, että että he ovat valmiita parantamaan tämänhetkisiä käytäntöjä. Me käsittelemme asiaa, jota on rakennettu vuosi toisensa jälkeen ja nyt me pyrimme aikaansaamaan enemmän yhteistyötä ja haluamme keskittää toimintamme entistä paremmin, jotta me voimme vastata edessä oleviin haasteisiin. Tämän päivän keskustelussa tärkeää on se, että nämä aiheet ovat tärkeitä jäsenvaltiossa. Te olette kumppaneita jäsenmaissa toimijoiden kanssa ja on tärkeää, että keskustelu saadaan käynnistettyä myöskin jäsenvaltioiden tasolla. Tämän kriisin myötä joka toinen kolmas kuukausi tulee sellainen olo, että tarvitaan uusia käsitteitä ja välineitä. Meidän täytyy miettiä sitä, miten me voimme käyttää näitä perusrahoitusvälineitä hyväksemme. Ja olen kovin iloinen kuunneltuani teitä ja kuuntelin myöskin alueiden komitea aikaisemmassa kokouksessa. Tämän tyyppisiä asioita on siis sanottu aikaisemminkin. Haluaisin viitata muutamaan erityisempään kohtaan. Ensinnäkin kumppanuusperiaate. Meillä on jo teksti ja me pyrimme hiomaan tätä käsitettä, jotta voimme toimia julkisesti valittujen paikallisten edustajien kanssa. Toiseksi jokaisen jäsenvaltion kohdalla me haluaisimme saada aikaan kumppanuuskonsensusta – heti suunnitteluvaiheen alusta lähtien. Meidän tulisi välttää uudelleen kansallistamista. Ja tässä näen roolin myöskin parlamentille ja haluaisin kiittää teitä tuestanne. Me pyrimme työstämään tätä käsitettä, eh, kun finalisoimme tämän asian käsittelyn. Sitten toinenkin asia pisti korvaan ja kiinnosti kovasti. Itse asiassa minulla olisi kysymys. Mitä mieltä te olette älykkäästä erikoistumisesta per alue? Mikä meidän panoksemme tulisi olla? Miten me voimme eh, edistää tällaista tietä erinomaisuuteen tutkimuksessa ja kehityksessä? Tietenkin tieteellä ja tutkimuksella ja infrastruktuurille täytyisi antaa etusia alueilla. Tietoon perustuva talous, alueellinen kohesio. Voisitteko kommentoida tätä? Tämä, nämä ovat asioita, joita on painotettu. Minusta olisi hyvä, että näitä käsiteltäisiin kansallisella ja paikallisellakin tasolla, ei ainoastaan eurooppalaisella tasolla. Yleensä kun keskitytään yhteen alueeseen. Silloin voidaan saada aikaan koordinaatiota esimerkiksi tietoalueiden välillä. Näin tehtiin tieteen ja tutkimuksen ohjelmassa ja näin voitaisiin tehdä aluepoliittisessakin kehityksessä. Jos me laadimme tarkistuksia, niin voisimme tehdä tarkistuksia, jotka keskittyisivät vähiten kehittyneisiin alueisiin ja voisimme pyrkiä näiden kautta investoimaan rahaa näille heikoimmassa asemassa oleville alueille. Ja täten voitaisiin keskittyä niihin alueisiin, jotka voivat auttaa toinen toista ja jotka voivat jataa, jakaa ylätason tietoa alueen alemmille tasoille, saada aikaan koulutusta, yrittäjyyttä, työ, työpaikkoja. Tällä tavalla minä näen Euroopan seuraavan 20 vuoden aikana. Maailma ei tule pysähtymään, meidän täytyy jatkossakin tarkastella sitä, missä sitä kehitystä voi tapahtua konkreettisesti. Voisitteko sanoa tästä jotakin, koska Minun mielestäni tällä tavalla me voisimme saada aikaan synergioita tämän 2020 tiedeohjelman ja meidän aluepoliittisen ohjelmamme välillä. Haluaisin kiittää teitä vielä puheenvuorostanne ja oikein mielenkiinnolla kuuntelen, mitä te sanotte tähän vastaukseksi. Seuraavana toinen esittelijä Konstantin Krell. Kiitos puheenjohtaja. Alustusesitykset osoittivat selvästi, että olemme harjoittaneet jo pitkään hyvää yhteistyötä. Nimittäin tärkeimmät asiat, jotka otettiin esille olennaisimmiltaan, on otettu mietintöömme. Ja minusta laaja enemmistö valiokunnassa ja parlamentissa oli myös tukemaan tätä. Haluaisin vielä kerran erityisesti tarttua kahteen asiaan. Toinen on kysymys makroehdollisuus. Minusta meidän pitää ennen kaikkea Euroopan parlamenttina tehdä selväksi, että makroehdollisuus ja talouden talouden hoitaminen, kansallisten budjettien hoitaminen jäsenvaltioissa eivät ole suoranaisesti tekemisissä kohesiopolitiikan kanssa. Ne ovat kaksi eri asiaa. Toinen on välttämätöntä, mutta kohesiopolitiikkaa alueilla ei voida saattaa riippuvaiseksi siitä, miten kansalliset hallitukset hoitavat raha-asioita. Siihen täytyy löytää muita teitä. Siksi ehdotamme sitä, että poistetaan artikla 20, 23, ja minä toivon, että tälle saadaan laaja enemmistö parlamentissa ja valiokunnassa. Mitä me emme halua on, että välineet, joita nyt on olemassa, kohesiorahasto, että siihen puututaan. Se me haluamme säilyttää. Oikeudellisesti katsottuna siinä on järkeä. Kohesiorahasto luotiin, jotta jäsenvaltioita saataisiin lähestymään euroa, valuuttaliittoa, ja tässä tässä syystä kohesiorahasto on riippuvainen siitä, että jäsenvaltiot ryhtyvät sellaisiin ponnisteluihin, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan täyttää euron edeltämät kriteerit. Ja siksi on välttämätöntä, että tähän liittyy myös sanktioita, mutta ei ole järkevää alueiden kehitystä eh, tarkastella sillä tavoin, että jos kansallisesti ei hoideta taloutta kunnolla, silloin ei enää rahaa tipu. Tämä ei voi olla oikea lähestymistapa. Tavoitte tietysti on se, että jäsenvaltioilla on järkevää taloudenhoitoa, mutta siitä ei saa olla riippuvaista kohesiopolitiikka. Siksi on tarpeen poistaa artikla 21. Valiokunnassa olemme yksimielisiä siitä, että kaupunkikehitys täytyy nähdä koko kohesiopolitiikan keskuksena ei siksi, että 75 prosenttia väestöstä asuu kaupungeissa, vaan myös siksi, että tärkeät tavoitteet, jotka voidaan saavuttaa, halutaan saavuttaa kohesiopolitiikalla, täytyy toteuttaa kaupungeissa. Energiatehokkuus, eh, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, nämä ovat olennaisesti kaupungissa tapahtuvia asioita, ja siksi 5 prosenttia, joka on vähimmäismäärä, joka asetetaan kaupunkien käyttöön, on todellakin vähimmäismäärä, sillä kaikki muut prioriteetit ja tavoitteet niissä kaupungit ovat hyvin pitkälti osallisena, ja siksi on tärkeää tehdä tämä vielä kerran selväksi, että kaupunkikehitys on asioita, pidämme erityisen tärkeänä ja tulemme tarvitsemaan sitä, ja että kohesiopolitiikan nimenomaan siksi, että voidaan toteuttaa kohesiopolitiikkaa. Meillä on tietysti joitakin epäilyksiä. Vielä kerran haluaisin siksi esittää lisäkysymyksiä. Onko todella järkevää saada aikaan vielä yksi foorumi eh, kokemusten vaihtoa varten kaupunkien kesken? Eikö juuri, eikö juuri teidän instituutionne järjestönne osoita, että tällaisia foorumeja jo on ja että ne toimivat hyvin? Eikö silloin olisi järkevämpää pyrittää, pyrkiä antamaan enemmän lisäpanoksia niiden kautta kuin luoda uusi foorumi niin, että jälleen kerran kaupungeista esiteltäisiin suuria ja kauneita hankkeita. Minusta sillä ei ole varojen käytön tehokkuuden kanssa juuri mitään tekemistä. Uskomme myös, että suuntaantava lista kaupungeista kumppanisopimusten osalta olisi aluksi sellainen asia, joka vie pois joustavuutta. Olisi tärkeämpää aluksi jättää kaupungeille tämä, valtio jäsenvaltiolle tämä kaupunkien määrittäminen eh, tai eh, niin kuin me sanomme, funktionaalisten alueiden määrittäminen. Niin, että ensimmäinen lukko on kriteerit sen sijaan, että sanottaisiin, että, että näitä ja näitä voidaan tukea tulevaisuudessa. Ei voi olla meidän tehtävämme Öö, niin totta kai tukea tullaan antamaan, niin että ei voi olla meidän tehtävämme toimia näin. Että meidän pitäisi löydä kriteerit lukkoon, mutta ei tehdä mitään luetteloa, joka johtaa pelkästään riitelyyn jäsenvaltioissa sen osalta, kuka nyt saa osallistua ja kuka ei. Sillä totta kai on selvää, että jos syntyy lista, on vähän jälkikäteen mahdollisuuksia muuttaa tätä listaa tie, jota me olemme ehdottamassa, minusta on tehokkaampi myös kaupunkien kannalta ja alueiden kannalta, ja tähän haluaisin kuulla teidän kantanne. Kiitos. Jan Olbricht. Jan Olbricht. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. E, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin aluksi kiittää vieraitamme siitä, että he ovat täällä, mutta kiittäisin myös niistä asiakirjoista, joita meille on jo ennalta lähetetty. Te olette nyt ottaneet esiin kaikki tiettyjä tekijöitä, vaikka edustattekin osittain erilaisia ryhmiä. Eli Voidaan sanoa, että tiettyjä yhtäläisyyksiä on, kuten Jani Lerian sanoi, mutta sitten on myöskin sellaisia kantoja, jotka heijastelevat vähän eri asioita. Totta kai, koska näin monta organisaatiota ei tarvittaisi, jos kaikki sanoisivat ihan samaa. Mutta jos puhuisin tärkeimmistä kysymyksistä, joista on keskusteltu, niin sanoisin, että se, mikä kävi selkeästi ilmi kaikista asiakirjoista, jokaisesta alustuksesta, on se, miten suhtaudutaan monitasohallintoon ja kumppanuuteen. Samoin kuin kysymys, joka liittyy sääntöihin. Ja minulla olisi tässä kysymys. Meillä nyt neuvoston ja komission välillä käydään keskustelua siitä, mitä näihin käytännössääntöihin otettaisiin. Oletteko te sitä mieltä, että tällaisen asiakirjan tulisi olla eurooppalainen asiakirja, vai tulisiko sen olla asiakirja, josta keskusteltaisiin kansallisella tasolla niin, että se vastaisi paremmin kansallista tasoa. Tämä viittaa tietenkin kumppanuussopimukseen tai liittyy siihen ja tapaan, jolla tämä asia rakennetaan. Eli kenestä tulee kumppani, miten määritellään kumppania, ketkä kutsutaan kumppanuussopimuksia laatimaan. Minkälaisista yksiköistä olisi kysymys ja minkälainen suhde paikallisviranomaisten ja muiden kumppaneiden välille. Nämä ovat hyvinkin hankalia kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, miten ohjelmointi maatasolla toteutuu. Joten ymmärrän, että te tunnette, että teillä on edessäne haaste, mutta kysymys kuuluu siis, olisiko tämä Euroopan tasolla tehtävää työtä vai neuvoteltaisiinko kumppanuuksista kansallisella tasolla? Kumppanuussopimusten osalta tietenkin on sanottava, että monia tekijöitä niihin liittyy ja yksi tekijä on tämä – kaupunkien luettelo. Ja ihan kuten edustaja Kreel sanoi, ehdotus, jota parlamentti luultavasti tukee, sellainen ehdotus, että siinä ei luetella niinkään kaupunkeja, vaan kriteereitä, joita on työstettävä jäsenvaltiokohtaisesti, koska ei ole olemassa yhtä ainoa kriteeriä, jota voidaan käyttää kaikissa jäsenvaltioissa. Eli Kysymys kuuluu, mitkä kriteerit koskisivat tätä aluekehitysrahaston 5 prosenttia. Tämä on hyvin keskeinen kysymys ja näin ehkä tämä luettelo katoaa kokonaan. Aluekehitysrahaston osalta aion myös ehdottaa, että luovutaan tuosta kaupunkikehitysfoorumista ja jätetään työsarkaa erilaisille arvioijille. Koko tämä ajatus liittyy siis totta kai kumppanuussopimukseen. Toinen seikka, joka käy selvästi ilmi kaikista asiakirjoista, on yhteinen strategiakehys ja se, että pohditaan, minkälainen oikeudellinen asema strategiakehyksellä on. Tässä meillä on tuorein ehdotus esittelijöistä – esittelijät puhuvat yhteisestä strategiakehyksestä. Ja kysymys kai kuuluu, käytettäisinkö tässä delegoituja säädöksiä vai mitä tämä on nyt keskustelun kohteena oleva kysymys. Ja se käy ilmi teidän asiakirjoistanne myös, koska tämä yhdistetään tärkeimpiin toimiin ja siihen, mikä yhteys rahastojen välillä on. Nämä syntyvät kysymykset ovat todella tärkeitä totta kai. Kolmas seikka, joka myös kävi ilmi kaikkien puheenvuoroista, liittyy myös alukehitysrahastoon. Eli se, miten investoidaan kehittyneempiin alueisiin. Ja tämä liittyy tähän temaattiseen valintaan. Monia keskusteluita siis on käynnissä ja omassa mietinnössäni pyrin ehdottamaan parlamentille, että poistettaisiin rajoitukset. Katsotaan onnistunko, mutta joka tapauksessa pyrin ehdottamaan, että rajoitus otetaan pois kehittyneemmiltä alueilta. Komission kantahan on tässä toinen, mutta minä olen sitä mieltä, että kriisi, jota nyt elämme, on oikeutus sille, että tämä rajoitus poistetaan. Minun kysymykseni teille olisi seuraavanlainen. Mikä mielestänne olisi käytännössääntöjen paras mahdollinen malli? Mille tasolle se asetettaisiin ja kuinka sitova sen tulisi olla? Kiitos oikein paljon. Kiitos. Yleisenä kommenttina, hyvät kollegat, puhujalista on niin pitkä, että pyydän, että pysyttelette kolmessa minuutissa ja esitätte kysymyksiä lähinnä juuri järjestöjen edustajille. Joihin. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää alueiden ja kuntien ja kaupunkien edustajia siitä, että he ovat täällä vieraanamme ja täällä rohkaisevat meitä sillä tiellä, jolla olemme jatkamaan keskustelua. Samaan aikaan haluaisin myöskin kehottaa heitä osallistumaan voimakkaammin kansalliseen keskusteluun, joka varmastikin on jo käynnistynyt voinut todeta, että kohesio- ja rakennepolitiikan tavoitteet ensi ohjelmakaudella ovat pitkälti EU 2020 strategian määrittämiä. Nykytilanteessa kuulemme tärkeiltä hallituksilta, että vaaditaan kasvua ja työllisyyttä rakenne- ja kohesiopolitiikan varoilla. Ajattelen nimenomaan kriisitilannetta. Kuitenkin huolestuneena voimme todeta, että juuri ne maat, jotka eniten ovat hy- hyötyneet, joilla olisi pitänyt hyötyä eniten koesiorakennepolitiikasta, vai ajatellen nimenomaan käytettyjä varoja. Nämä maat eivät näytä kuitenkaan pystyvän eh, käyttämään varoja tai panemaan toimeen eh, riittävässä määrin toimia, niitä tarvitaan uuden tyyppisiä rahoitusvälineitä. Tässä yhteydessä, mitä kollegani ovat jo maininneetkin, Minulla olisi kysymys myös komissiolle. Miten pitkälle ovat edenneet neuvottelut kumppanuussopimuksista? Niiden piti alkaa maaliskuussa komission ja jäsenvaltioiden välillä. Ja kumppanuussopimuksethan ovat sellaisia, että myös jäsenvaltioiden tasolla niistä päättävät kansalliset hallitukset. Mikä on, miten siellä on varmistettu alueiden osallistuminen? Kuka puhuu siellä alueiden puolesta? puhuvatko alueiden puolesta jäsenvaltiot, vai tuleeko komissio kiinnittämään huomiota siihen, että alueelliset kannatkin otetaan huomioon. Sitten kysymys kaupunkikehityksestä, ulottuvuudesta 5 prosenttia varoista on tarkoitus varata tähän koko sen summan osuudessa, joka osoitetaan kullekin jäsenvaltiolle. Nyt olen jo kuullut neuvotteluista komission työntekijöiden ja niiden välillä, jotka ovat operatiivisista ohjelmista vastuussa – että ensin todetaan, että 5 prosenttia jäsenvaltioiden tasolla ei ole kovinkaan paljon rahaa, ja toiseksi, että prioriteetit ovat toisia, nimittäin EU 2020 tavoitteet, eli kasvu ja työllisyys, ja kaupungit olisivat sellaisia, että ne ovat ajautumassa tässä nyt tilanteessa, jossa ne unohdetaan, eivät nouse esille. Keskustelu, josta olemme kuulleet josta olemme kuulleet käytävän, jota olemme kuulleet käytävän neuvostossa. Sekään ei näytä tarjoavan mahdollisuuksia siinä, että päästäisiin yksimielisyyteen. Olemme voineet kuulla, että jotkin jäsenvaltiot ovat ovat lyötäytyneet yhteen parempien, paremman varojen käytön ystävinä ja ovat esittäneet tällaista makroehdollisuutta. Sitä on valtioita, jotka ovat kohe, nimittävät itseään kohesion ystäviksi ja jotka ovat mieltä, että makroehdollisuus ei kuulu kohesion rakennuspolitiikkaan. Ja se on myös se miten me, mielipide, joka meillä on, koska, muut, koska kohesio- ja rakennepolitiikka on nähty aina osana aluepolitiikkaa, jolloin se unohtuisi kokonaan. Ja sitten vielä yksi kysymys erityisesti niiden alueiden edustajille, jotka meidän mielestämme ovat olleet tällaisia tavoite kaksi tavoitteen alueita, jossa pyritään samaan työllisyyttä ja kasvua siltä osin. Miten te suhtaudutte niihin kiintiönteihin, että, että 15 prosenttia sosiaalirahastolle ja 80 prosenttia pienyrityksille ja kehittämiseen ja sitten vain 20 prosenttia olisi tarkoitus varata omien painopisteiden kehittämiseen. Siirtymävaiheen alueilla kiintiöt ovat hiukan pienempiä, mutta tietenkin huolimatta niilläkin on olemassa kiintiöitä. Miten suhtaudutte tähän? Uh, thank you. Uh, por favor, Maria Rigoyen. Maria Erikojen. Sí, muchas gracias. Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen sitä, että tulin myöhässä, koska jouduin olemaan läsnä toisen valiokunnan kokouksessa, mutta paikalla oli mm, kuitenkin, kun kaupunkien edustaja oli puhumassa, oli jo paikalla. Ja kuulin, että on välttämätöntä, että varoja voitaisiin täydentää, voitaisiin etsiä mahdollista lisätehokkuutta ja selvästikin kaupungit tänään ovat niitä, joilla on suurin haaste edessään, kuten, kuten mainitsi Birminghamin pormestari. Olemme sen puolesta, että pyritään etsimään tehokkuutta, synergiaa rahastojen välillä ja etsimään täydentävyyttä rahastojen välillä. On välttämätöntä ymmärtää se, että kaupungit, kaupungissa käydään suoraa keskustelua paikallisten viranomaisten kanssa, jotka tuntevat paikallisen tilanteen ja että saadaan aikaan aktiivista työllisyyspolitiikkaa, että voidaan hyödyntää näitä varoja, näitä resursseja ja, ja käyttämään niitä tehokkaasti, jotta voidaan näin kriisin aikana puuttua työ, etsimään ratkaisuja työllisyyteen. Synergia, täydentävyys, varastojen, rahastojen osalta on tärkeää, että täytyy pyrkiä myös etsimään sitä, voitaisiin parantaa tätä. Minä ymmärrän, että sosiaalirahasto on eh, välttämätön väline tällaisena kriisin aikana, mutta täytyy myöskin vahvistaa sitä. Ei voida tuhota sen toimintaa, joten olen yhtä mieltä siitä, että pitäisi katsoa, miten voidaan parantaa mahdollisella tavalla tätä sen toimintaa ja pyrkiä myöskin lisäämään sen täydentävyyttä, mitä kollega Grell sanoi, että etsitäisiin katsomaan ratkaisuja yhteisrahoituspuitteissa tehokkuudelle kaikkea käynyt vuoropuhelua kaikkien kanssa. Ei, ei pelkästään foorumien kautta, vaan että pitäisi parantamaan ja aktivoimaan sitä, mitä meillä jo on, ja pyrkiä etsimään tehokkuutta nimenomaan yhdessä kansalaisten kanssa, koska kansalaiset odottavat meitä vastausta. Kadek. Kiitos, Alain Kadek. Merci, Madame la Présidente. Kiitos, puheenjohtaja. Muutama huomio vieraiden puheenvuoroihin liittyen. Aivan ensimmäiseksi haluaisin kiittää alueiden edustajia heidän puheenvuoroistaan ja siitä, mitä he ovat sanoneet tulevasta kohesiopolitiikasta, mutta myöskin siitä, että he muistuttivat, mikä on parlamentin ja parlamentin jäsenten rooli tässä tulevassa kohesiopolitiikassa. Ja haluaisin kiittää myöskin Konstanssia ja Lambertia heidän tekemästään työstä. Ja haluaisin painottaa sitä, kuinka olennaista on, että meillä on kaksi esittelijää näin tärkeässä asiassa. Tästä voimme ottaa opiksi jatkossakin muiden valiokuntien kohdalla. Liittyen siihen, mitä Jean-Yves Le Drian sanoi periferisten merialueiden liitosta, makroalueellisuus, josta jotkut meistä pitävät kiinni, niin sen ei tulisi kuitenkaan olla kohta, johon tulisi jumittua. No ei ainakaan se sellaista tule olemaan, mitä meihin tulee. Minä kuulun niihin, jotka ovat sitä mieltä, että alueet, niiden täytyy osallistua julkisen alijäämän vähentämiseen ja mukautua tämän tilanteen mukaisesti. Tämä on tärkeää todeta. Enemmän vastuuta rahastojen toteutuksessa alueille, no miksipä ei, mutta mutta alueiden täytyy hyväksyä tähän liittyvät rajoitukset. Ja sitten viimeinen kommentti, joka liittyy syrjäisten merialueiden konferenssin puheenjohtajan puheenvuoroon. Minun mielestäni kohesiopolitiikassa täytyy todellakin tietoliikennetekniikkaan puuttua. Sitten Michel Sabanin puheenvuoro. No ensinnäkin haluaisin muistuttaa siitä, kuinka tärkeä temaattinen keskittyminen rahastoissa on 11 prioriteettialueelle. Eurooppa 2020 näistä puhutaan. Minulla herää kysymys siitä, kuinka olennainen Euroopan alueiden pyyntö on siitä, että keskittyminen olisi valinnaista – minun mielestäni se saattaisi johtaa sirpaloitumiseen ja siihen, että lisäarvoa ei näistä projekteista sitten saataisi. Eli tässä täytyy olla varovaisia. Tässä ne kommentit, jotka halusin tehdä. Joka tapauksessa se työ, mitä esittelijät ovat tehneet, on erinomaista ja sitä tullaan rikastuttamaan näillä tarkistuksilla, joita muut voivat nyt tähän työhön tehdä. Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt. Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt on seuraava Madame la Présidente. Kiitos puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia puhujia siitä, että he toivat oman panoksensa tähän kohesiopolitiikkakeskusteluun. Haluaisin vakuuttaa teille, että Euroopan parlamentissa teillä on kumppani, jonka kanssa voitte kumppanuuteen perustuvaa kunnianhimoista kohesiopolitiikkaa viedä eteenpäin. Minun mielestäni te olette aivan oikeassa, kun te painotatte tätä kumppanuusulottuvuutta. Joka ikinen paikallinen viranomainen, niiden täytyy osallistua näihin projekteihin, joista saadaan eurooppalaista lisäarvoa, jotka ovat osa eurooppalaista strategiaa. Jos kohesiopolitiikka on alueellisen investoinnin politiikkaa, josta alueet hyötyvät, niin silloin monimuotoisuus on eduksi ja tällöin alueiden täytyy olla mukana siinä Euroopassa, joka investoi tulevaisuuteen pitkällä aikavälillä. Eurooppalaiset määrärahat eivät korvaa kansallisia määrärahoja. Me kaikki tiedämme, että näistä projekteista täytyy saada eurooppalaista lisäarvoa. Sitten kumppanuuteen liittyen Eurooppa ei voi mennä toissijaisuusperiaatteen vastaisesti asioissa eteenpäin, mutta Euroopan unionin taso voi kuitenkin painottaa näitä asioita haluamallaan tavalla. Esittelijöiden ehdotus liittyen yhteiseen asetukseen, siitä vierailijatkin löytävät tiettyjä vastauksia. Siellä sanotaan, että tässä toimitaan alueellisella tasolla, mutta toimielinten puitteissa – tässä sanotaan, että kumppanuudessa täytyy olla mukana jäsenvaltiot ja valtioiden nimeämät kumppanit, ja niiden täytyy olla mukana kaikissa vaiheissa. Olen myöskin iloinen siitä, että Euroopan periferisten merialueiden konferenssi on ollut asioista kanssamme samaa mieltä kompromissin suhteen. Kompromissin kautta me pääsemme siihen, että kaikki tulevat toimistaan mukaan, mitä investointeihin tulee. Ja ja haluaisin vielä painottaa sitä, että todellinen kumppanuus on tulevan politiikkamme menestyksen tae ja ehto. Ja kuten Alain Kadekkin painotti, kumppanuus on myöskin välttämätöntä sen vakauden kannalta, jota Eurooppa niin kovasti tarvitsee. Kiitos oikein paljon. Rymak. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Chcem sa poďakovať všetkým zástupcom našich partnerov, ktorí sem prišli. Veľmi dobrej Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaupunkien ja alueiden edustajia. Minä ymmärrän heitä hyvin. Olen ollut kaupungin pormestari ja ymmärrän hyvin, mitä he sanovat. He sanovat, että alueille pitää jättää riittävästi tilaa tehdä päätöksiä, jotta alueet voivat olla vastuullisia, kun puhutaan näistä investoinneista. Olen samaa mieltä, mutta haluaisin tuoda esiin yhden esimerkin, jonka pohjalta voidaan keskustella lisää. Sanottiin, että jotkut alueet esimerkiksi eristävät rakennuksia ja kysytään, mikä on lisäarvo tästä. Kun minä lähdin johtamaan tiettyä aluetta kaksi ja puoli vuotta sitten, minä halusin tutkituttavan kaikki rakennukset. Ja esimerkiksi jos koulussa menetetään valtavasti energiaa ja investoitaisiin hyvän lämmöneristykseen koulussa, niin säästäisin rahaa, jota voidaan käyttää johonkin muuhun, ja sillä on suuri myönteinen merkitys ympäristön kannalta, kun voidaan pienentää hiilijalanjälkeä, vähentää hiilidioksidipäästöjä. Kuten sanoin, nämä rahat voidaan käyttää investointeihin johonkin muualle. Tämä on esimerkiksi se myönteinen vaikutus, jolla kunnoll, joka kunnollisella lämpöristyksellä voi olla. Näin voidaan tukea EUn 2020-strategiaa. Toinen seikka, joskus koulussa pitää päättää, käytetäänkö rahoja älykäisen opetukseen tai lämmön eristykseen. No, eristyksen kautta voidaan sitten myöhemmin – kun säästetään lämmityskustannuksissa, voidaan käyttää näitä varoja sen sijaan opetukseen. Kiitos, Bas Goldmans. Thank you very much. Um, Kiitos. Haluaisin keskittyä vain yhteen asiaan paperissa, jos haluan viitata tämä on tämä että paikallisia ja alueellisia viranomaisia tulisi kohdella eh, saman eri tavoin kuin sidosryhmiä tämän paperin vuodelta 20, huhtikuuta 2012. Ja siinä osiossa puhutaan siitä, että alueellisesta vanhoista mm, rahoituskysymyksistä pitää saada varoja alueellisen kohesio. Ajattelen nykyistä tilannetta, että mahdollista rahoitusta kohesiolle. Te puhutte kohdasta yksi, että olette tyytyväisiä siitä, että että on, on pidetty yllä Kalukkien alueiden alueellisen kohesion periaatetta. Tämä on vain osittain näin, sillä jos me todella katsomme tätä uutta esitystä komissiolta, joka hyväksyttiin viime kesänä sillä varat kohesiolle, poistaen siitä Connecting Europe-hankkeen, pitäisikö sieltä siihen vai ei, nämä varat, joita aiemmin ovat niitä on nyt miinus 5,1 prosenttia vähemmän suunniteltu olevaksi. Ja syy tähän on se, toisessa osassa puhutte tästä vastaanottokyvyn leikkaamisesta. 7, 8, 9 prosenttia olette hyvin aggressiivisesti puhuneet siitä, että kuntien alueiden neuvosto olisi täysin vastaan tällaista yhtenäistä periaatetta vastaa, että tämä ei vastaa tilannetta. Tämä 2,5 eh, tulee siitä, että varoja on vähemmän, vähemmän käytettävissä. Ja jos tapahtuu ihme, varoja tulee enemmän. Minä kuitenkin periaatteessa tukisin teidän kantaanne tästä 2,5 prosentista. Ainoa mitä voisin sanoa, että menotukseni on, että jos tulee sellainen tilanne, että varoja ei ole niin paljon kuin niitä tällä hetkellä on, se on mahdollista, koska tilanne ei ole helppo. Ajattelen Euroopan taloudellista tilannetta, Ehdotan sitä pohti sitten tilannetta, jossa säilytettäisiin ennen nämä välit jotka liittyvät tähän yläkattoon. 35,7, jos 40 prosenttia BKT, se saa 3,7 prosenttia, jos 75 prosenttia BKT, se saa 3,2 prosenttia. Jos käytämme samaa periaatetta, jota komissio on ehdottanut, en tiedä miksi sitä muutettiin, ehkä sitä ei muuteta, tai ainakaan sitä ei ole kirjattu. Tämä ei liity mitenkään uusiin rahoituskehyksiin. Jos me noudatamme samoja välejä 2,5, niin että 0,5 kummallakin puolella, 2,25-2,75, varat ovat samat, me emme käytä vähemmän tai enemmän, mutta ainakin me yritämme osittain ottamaan huomioon se, mitä olette kirjoittaneet kohtaan kahdeksan, jossa on suuria erottuja vähiten kehittyneen alueiden osalta. Minun ajatukseni siis olisi ehkä tämä, jota Riek voisi pohtia. Se, että, olisi, että tämä suurempi yläkatto olisi hyväksyttävissä. Sitten tämä luettelo kaupungeista tuen esittelijä, että Olbrichtia, että jos me teemme luettelon kaupungeista, voitteko kuvitella, miten tiukkaa siitä tulee, ei pelkästään taloudellisesti, vaan poliittisesti. Eikä kukaan tiedä, mikä tilanne on kansallisissa yksiköissä, kansallisilla alueilla, miten se voi muuttua. Elämä on dynaamista. On parempi, että me työstämme periaatteet alueille, joihin kaupungit sisältyvät, mutta kriteerit, mutta sitten näitä kriteerejä voidaan soveltaa. Mutta jos tätä pyritään soveltamaan uusiin yksiköihin, jotka voivat muuttua, mutta jos on luettelo kaupungeista, niin silloin viime kädessä täytyy muuttaa kriteerejä niin, että ne voidaan sijoittaa näihin kaupunkilistoihin. Minä tuen tätä vaatimusta ja tuen tässä myöskin esittelijäni niin tässä tapauksessa. Derek Vaughan. Kiitos, Derek Vaughan. Yeah, uh, thank you, Chair. Uh, I of course uh, agree on... Kiitos puheenjohtaja. Minä tietenkin tuen moniakin niistä ajatuksista, joita kollegat ovat eri aluejärjestöistä esittäneet ja tietenkin tuen näitä järjestöjä siinä, mitä ne pyrkivät saavuttamaan. Suurin kysymys minulle koko esityksen ajan oli se, miten me onnistumme saavuttamaan sen, mistä tässä on puhuttu. Gunnarsson ja Ibar puhuivat näistä alueiden roolista. Alueilla tulisi olla tärkeä rooli esimerkiksi temaattisista politiikoista tulisi tehdä päätöksiä paikallisella tasolla ja tukisin tätä, mutta kysymykseni kollegoille olisi se, miten tämä saavutetaan. Tietenkin tämä valiokunta ja parlamentti me voimme pyrkiä vahvistamaan tätä sanamuotoa, mutta minua huolestuttaa se, että lopputulokseksi jää sanoja, mutta ei paljonkaan toimintaa. Eli toivoisin kollegalta ehdotuksia siitä, miten me voisimme saavuttaa tämän tässä valiokunnassa. Ja sitten vielä kommentti herra Tilslin puheenvuoroon. Ilmeisesti... Niin. En onnittele teitä jos te olette entinen, ajoin onnitella, mutta ehkä on paras olla onnittelematta. Joka tapauksessa olen herra Tilslin kanssa samaa mieltä siitä, että kaupungit ovat tärkeitä talouden moottoreita. Ja tähän on useampikin syitä, joista olen samaa mieltä, mutta investointi kaupunkialueille, silloin meidän täytyy varmistaa se, että investoinnista ei hyödy ainoastaan kaupunki, vaan sen täytyy hyötyä myös kaupunkia ympäröivät alueet. Meidän täytyy löydä sellaisia linkityksiä, joilla nämä molemmat hyötyvät. Eli kysymys herra Tilsille, miten hän aikoo varmistaa sen, että näin tapahtuu, eikä rahoituksesta hyödy ainoastaan kaupunki. Ja kuten muutkin kollegat, tämä kaupunkien lista, minun mielestäni se olisi virhe. Itse olen Walesista, meillä ei ole paljonkaan suuria kaupunkeja. Eli minun mielestäni meidän tulisi antaa, jos jäsenvaltioiden annettaisiin laatia lista, niin tämä huolestuttaa minua. Eli meidän täytyisi jollakin tavalla saada alueet tähän mukaan, jotta ne voivat, niillä on sanansa sanottavansa näistä kaupunkialueista tulevaisuudessa. Herra Alfonsi. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Pari huomiota. Ensinnäkin makrotaloudellinen ehdollisuus. Te tiedätte, että ryhmäni on samaa mieltä siitä kritiikistä, jota komission ehdotukseen on kohdistettu. Minulla olisi kysymys herra Le Drianille. Hän sanoi, että että Ranska puolustaa makrotaloudellista ehdollisuutta ja no, poliittinen tilanne on nyt muuttunut Ranskassa ja haluaisinkin tietää, onko odotettavissa toisenlaista käyttäytymismallia tällä taholla. Sitten kumppanuuksien välinen tasapaino. Kaksi pääasiallista kumppanuutta aluepolitiikassa on Euroopan unioni, joka määrittelee prioriteetit ja alueet, jotka määrittelevät tarpeensa. Ja hyvä dialogi Euroopan unionin prioriteettien ja alueiden tarpeiden välillä johtaa siihen, että saadaan toimivia eh, järjestelmiä ja tuloksia, joista alueet hyötyvät. Kaikki on nyt rakennettu tämän kumppanuuden ympärille. Ja olen samaa mieltä siitä, mitä esittelijä sanoi. Meidän tulisi pyrkiä kiertämään tietyt ongelmat, koska kumppanuuksissa täytyisi ottaa huomioon ja mukaan suurin osa alueesta, mutta pelkään pahoin, että tässä on kysymys myöskin filosofisesta ajattelusta jossa on kysymys tästä alueiden ja Euroopan unionin välistä suhteesta. Tähän täytyy lisätä se vaikeus, että taloudessa on vaikeuksia. Tämä heijastuu. Vuosi 2013 on nopeasti edessä ja neuvottelut tehdään hyvin lyhyellä aikavälillä. Ja lyhyellä aikavälillä ehkä joskus tehdään hätäisiä päätöksiä, joita sitten myöhemmin kadutaan. Tässä puhutaan kaudesta vuodelle, vuosille 2014 ja 2020, eli meidän täytyy varmistaa, että neuvottelumekanismi alueiden välillä toimii. Komission ehdotuksessa siellä halutaan eriyttää lähestymistapa alueiden tarpeiden mukaan. Ja on totta, että alueiden välillä on eroja, mutta ainoa kriteeri, joka on otettu huomioon, on kehityskriteeri, mutta on myöskin muita kriteereitä. Minun mielestäni komission ehdotuksessa ei riittävästi äh, oteta huomioon esimerkiksi artiklan 174 soveltamiseen, jossa siis käsitellään saarialueita. Tässä tulisi olla hieman omaperäisempi. Ja sitten lopuksi komission ehdottaa suoritusvarauksen vapauttamista alueille. No jos tarkoituksena on kilpailla produktiivisella tavalla ohjelmissa. Silloin se ei ole mielenkiintoinen, mutta jos tarkoituksena on saavuttaa, saada aikaan joustavuutta alueiden auttamiseksi, niin silloin se on ehkä ihan paikallaan. Eli ehkä täytyy miettiä, miten tätä varaumaa voitaisiin soveltaa hyvin erityisiä tarpeita omaaville alueille, alueille, jotka otetaan hyvin huonosti huomioon silloin, kun on esimerkiksi kysymys 500 000 asukkaan kaupungeista. Herra Vlasak. Pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl samozřejmě... Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää siitä meillä on tilaisuus käydä keskustelua näistä kaikista tärkeistä asioista alueiden edustajien kanssa. Ja haluaisin kiittää esittelijöitä jotka ovat hyväksyneet monia kommentteja, joita he ovat saaneet näiltä paikalla olevilta alueiden edustajilta. Nyt haluaisin ottaa muutaman kysymyksen. Ensinnäkin, miten te arvioitte kumppanuusperiaatteen? Miten se on otettu huomioon nykyisessä esityksessä? Onko se teistä riittävä? Oletteko tyytyväisiä siihen? Toinen kysymykseni Kaipaatteko te edustajina eri alueilta muodollisempaa kommunikaatiota EUn elinten, miksi parlamentin ja komission kanssa? Ja kolmas kysymykseni, se koskee mahdollisia esteitä, jotka liittyvät kumppanuussopimukseen. Minusta tässä yhteydessä me voisimme käyttää kapasiteettia, jotka liittyvät teknisen avun antamiseen ja jotka osoitettaisiin yksittäisille jäsenvaltioille. Esimerkiksi nimenomaan se, että luotaisiin tällaista teknistä kapasiteettia. Mitä ajatteli tästä? Thank you very much. At this point I'd like to give the floor. Paljon kiitoksia. Nyt antaisin puheenvuoron Margaret Dashille, joka on kansainvälisen kaupan valiokunnan edustaja Toskanan parlamentista. Antaisin teille pariksi minuutiksi puheenvuoron. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Minä johdan alueellisen parlamentin valiokuntaa. Toskanassa minulla olisi muutama kysymys makrotaloudelliseen ehdollisuuteen, kumppanuussopimuksiin – ja kysymyksiin Ensin sanoisin, että olemme pitkälti samaa mieltä sen arvion kanssa, jonka esittelijät jo ovat tehneet ja muut puhujat, mitä makrotaloudelliseen ehdollisuuteen tulee. Toskanan alueella uskomme, että kohesiopolitiikan sitominen tiettyihin makrotaloudellisiin ehtoihin, joita Euroopan hallituksessa päätetään kansallisella tasolla, olisi kyllä ristiriitaista, koska kasvun ja kehityksen resursseja ei voida määritellä ainoastaan vakauspolitiikan kautta. Meidän pitää kiinnittää huomio siihen, että tarvitaan sinänsä tiukkoja toimia, mutta tarvitsemme järjestelmän, joka ei estä kasvua kokonaan. Meillä on taloustilanne ja talouskriisi, josta on muodostumassa poliittinen kriisi – ja Euroopan alueiden on pidettävä kiinni sellaisesta Euroopasta, jossa ei saa syntyä demokratian ylläpitämiseen liittyviä riskejä Euroopassa eri alueilla. Me tuemme tarkistusta 14.4. Sitten kumppanuussopimuksista artikla 5 yleisasetuksessa rakennerahastoista viittaa alueiden avainrooleihin. Neuvostossa on syntynyt ajatus, että rajoitettaisiin tuon artiklan soveltamisalaa ja jätettäisiin alueet kumppanussopimuksien muotoilemisen ulkopuolelle. Monet puhujat ovat viitanneet tähän ja mielestäni on tarpeen puolustaa – täysin alueiden osallistumisoikeutta ja tuemme siksi esittelijöiden muutosehdotuksia. Ja sitten teknisempi kysymys, rahoitusjärjestelmä. Me uskomme, että se, että rahoitushallintojärjestelmää laajennetaan samantyyppiseen suuntaan vähän kuin maatalouspolitiikassa. Rahoituksen siellä ei ole sopiva niin, että olisi kaikkialla sama järjestelmä. Rakennerahastot tulisi nähdä niin, että otetaan huomioon niiden koko kesto, elinaika. Siksi ei voida olla riippuvaisia näistä vuosittaisista tarkastuksista, jotka toimivat maataloussektorilla. Pari-kolme minuuttia komissiolle. Olkaa hyvä. Uh, on niin, ensinnäkin komission puolesta haluaisin kiittää aluekehitysvaliokuntaa siitä, että tämä keskustelu järjestettiin. On hyvin tärkeää, että saamme kuulla nämä kannat. Ja se vahvistaa se vaikutelma, joka meillä on, että komission ehdotukset ovat olleet lähtökohtana ja että me olemme saaneet aikaan, sen että on saatu paljon tukea ja keskustelut auttaa siinä, että voidaan parantaa sitä, mitä on esitetty. Siinä mielessä olemme hyvin iloisia voidessamme kuulla tätä keskustelua ja käydä, käydä keskustelua valiokunnan kanssa. Mutta haluaisin tämä yhden kommentin, joka on meistä hyvin pitkälti ytimessä. Me elämme taloudellisesti vaikeita aikoja. Komission näkemys on, että kohesiopolitiikka voi olla tärkeää siinä, että saadaan aikaan kasvoja ja työpaikkoja. Tarvitsemme kaksi tekijää. Ensimmäinen niistä on voimakas yhdistäminen, äh, suuntautuminen EU 2020 resurssien käytön osalta, niiden osoittamisolta. Toinen on sitten se, että saadaan liikkeelle toimijoita kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Me tarvitsemme eri tasoja. Meillä ei voi olla keskittymistä ilman alueellista osallistumista, eikä me olla alueellista osallistumista ilman keskittymistä. Ja tämä johtaa olennaisemmiltaan sitten näihin kumppanusopimuksiin ja siihen, miten ne voisivat toimia. Haluaisin vain vakuuttaa ja vahvistaa jotakin kommentteja, joita on kuullut. Me näemme kumppanuussopimukset ei suinkaan kumppanuutena komission ja jäsenvaltion välillä, vaan sopimuksena komission jäsenvaltion välillä kumppanuuden puolesta ja mä en, että käymme keskustelua vaan kumppanuudesta ja haluan ostaa tämän myöskin herra Zellerille, joka esitti tämän kysymyksen. Miten voimme sitten vahvistaa sen, että kumppanuutta sovelletaan artikla 5 kautta, joka on äh, sellainen, jossa on oikeudellisesti määritelty nämä sitovuudet, jotka liittyvät, että komissio on hyvin tarkka siitä, että tämä otetaan huomioon silloin, kun näiden neuvottelujen jäsenvaltioiden kanssa ohjelmasta. Sitten kysymys, joka koski sitä, miten äh, tässä ollaan mitä tämä tapahtuu. Totta kai kumppanuussopimuksessa on mukana erinä suuri joukkoreisia kumppaneita, mutta se, että kun neuvotellaan operatiivisista ohjelmista, se on asia, josta, josta tämä käydään äh, jäsenvaltioissa ennen kaikkea siellä, missä on voimakas alueellinen äh, organisaatio, rakenne, ja kysymys on neuvotteluista, joita käydään äh, hallitsevien viranomaisen kanssa, jotka ovat paikalliset usein alueellisella tasolla, mikä merkitsee sitä, että alueella on voimakas rooli. Ja sitten vielä lopuksi erinäisiä kysymyksiä, jotka liittyvät tähän temaattinen keskittyminen. Totta kai temaattinen keskittyminen on sellaista, että sen täytyy ottaa huomioon vaihtelu, eri tarpeet, joita eri alueilla on. Ja siksi komission on ehdottanut sitä, että tämän pitäisi olla sellainen väline, joka käytetään kansallisella tasolla, alueiden tasolla ja jäsenvaltioissa on mahdollisuutta sopeuttaa temaattista keskittymistä ottaen huomioon yksittäisten alueiden tarpeet. Sitten hyvin vaikea kysymys, joka liittyy makrotaloudelliseen ehdollisuuteen. Haluaisin kiinnittää valiokunnan huomion siihen, että ehdotus, jonka komissio on tehnyt, ei ole pelkästään ehdotus, joka koskee sitä, miten lopetetaan, estetään varojen käyttö. Komission tarkoituksena on sadakaan progressiivinen mekanismi, joka pyrkii luomaan yhteyksiä tärkeissä taloudellisissa kysymyksissä ja sen suhteessa siihen, mitä ohjelmassa tapahtuu. Ensimmäinen askel on se, että käytäisiin vuoropuhelua komission ja jäsenvaltioiden välillä kumppanuussopimuksista. Ja jos me ymmärrämme kaikki sen, että kumppanuussopimus on mekanismi, jossa ovat mukana jäsenvaltiot, alueet ja muut toimijat, silloin syntyy huomattavasti mutkikkaampi väline. Sanktioiden olemassaolo, viittaus siihen on jotakin, mitä komissio näkee vasta viime vaiheessa – ja sitten vielä yksi asia, joka liittyy kaupunkien, kaupunkikehitysfoorumiin. Tätä ehdotettiin siksi, että katsottiin, että oli tarvetta tällaiseen uuteen institutionaaliseen rakenteeseen. Meillä on instituutioita, meillä on järjestöjä. Syy siihen, miksi komissio ehdottaa tätä, on se, että komissio näki tarpeen vahvistaa kapasiteettia, jolla edistetään kokemusten vaihtoa, kuten täällä mainittiinkin – kestävän kaupunkikehityksen toimijoiden kesken silloin, kun on kysymys ennen kaikkea ohjelmien toimeenpanosta. Komissio näkee, että tämä tarve edelleen on olemassa. Ja lopetankin tähän. Kiitos. Thank you very much Now... Oikein paljon kiitoksia. Nyt jatkamme seuraavalla tapaa. Ensin puheenvuoron annetaan kaikille vieraille ja jos on riittävästi aikaa, niin kollegalla on vielä aikaa kommentoida. Ensin puheenvuoronsa. herra Ledrian. Olkaa hyvä. President, quelques remarques. Kiitos puheenjohtaja. Muutama lisähuomio ensimmäisen puheenvuoroni päälle. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia ja näyttäisi olevan tiettyjä lähentymiskohtia. Herra Alfonsille haluaisin sanoa, että edustan täällä Euroopan periferisten merialueiden konferenssia. En edusta Ranskan hallitusta, en tämänhetkistä enkä tulevaa, vaikkakin minulla on omat vakaumukseni. Liittyen periferisiin alueihin nimenomaisesti haluaisin sanoa hänelle, mutta myöskin monelle muulle aikaisemmalle puhu, puhu, aikaisemmin puhuneelle. Syy siihen, miksi me olemme tehneet ehdotuksia, on se, että me edustamme sekä merialueita että periferisiä alueita – ja huolenaihe, josta puhui herra Alfonsi, Walesin edustaja, Britannian edustaja. Nämä ovat huolenaiheita, jotka ovat yhteisiä Euroopan periferisten merialueiden konferenssille. Me olemme tehneet tarkistuksia saarialueisiin liittyen. Ja se antaa oikeutusta sille huolenaiheelle, joka meillä on infrastruktuureista – kun tarkastelemme alueita kokonaisuudessaan, olivatpa alueet rikkaampia tai köyhempiä, koska me toimimme periferisellä tasolla. Voisin ottaa esimerkiksi ADSL-yhteydet. Vaikka alue onkin rikas, niin jos se on perifeerinen, niin sillä on vaikeuksia näille alueille tulisi mahdollistaa avustukset infrastruktuurihankkeisiin. Tätä haluaisin painottaa. Tämä pätee siis ADSL-yhteyksiin, mutta yleisesti ottaen liikenneyhteyksiin. Minun mielestäni tämä on äärimmäisen tärkeä kohta meidän järjestömme kannalta. Samassa hengessä me puollamme temaattista keskittymistä – voitaisiin tietenkin luulla, että meidän kaltaisellamme järjestöllä olisi muita prioriteetteja. Ei, me, me puolamme tätä. Me olemme sitä mieltä, että tematiikkojen sisällön täytyy olla riittävän avoin, jotta jokainen alue löytää sieltä oman spesifisen alueensa, esimerkiksi mitä tulee energiaan, tutkimukseen, Eurooppa 2020 strategia ja niin edelleen. Minun mielestäni tässä ei varmaankaan ole mitään epäjohdonmukaista, siis sen välillä mitä minä sanon ja mitä kuulin muiden sanovan keskittymiseen liittyen. Täytyy vain varmistaa se, että tämä temaattinen keskittyminen on järkevää koska muutoin ei ole keskustelukumppania, ei löydy kumppaneita, jo, jo, joiden kanssa kansallisella tasolla voitaisiin toimia. Seuraavaksi kumppanuuskysymys ja aivan erityisesti Olbrichtin puheenvuoro. Muut myöskin viittasivat tähän kumppanuusasiaan. Meidän kannaltamme, siis perifeeristen merialueiden konferenssin kannalta käytännössäännön täytyy olla eurooppalainen. Me toivomme, että parlamentti voisi olla mukana lopullisen tekstin laatimisessa, koska muutoin käy niin, että meidän huolenaiheemme jotka liittyvät kansalliseen identiteettiin, niitä ei oteta huomioon. Eli tämä käytännössääntö täytyy saada osaksi asetusta ja sen täytyy tapahtua eurooppalaisella tasolla. Mutta sitten taas toisaalta, jotta kumppanuus toimisi, konferenssimme omissa asiakirjoissaan on luonut alueellisen sopimuksen käsitteen. Tämä tarkoittaa sitä, että rinnakkain kumppanuuksien kanssa. Näiden kumppanuuksien rillalla olisi jokaisen jäsenvaltion oma paketti, joka olisi aivan erilainen valtiosta toiseen. Tällainen alueellinen paketti, joka olisi olennainen osa kumppanuutta, jotta jotta saadaan aikaan aktiivista eikä muodollista toissijaisuusperiaatteen noudattamista. Ja lopuksi haluaisin vielä täsmentää sitä, mitä sanoin makrotaloudellisesta ehdollisuudesta. Sisällöllisesti konferenssimme ei puolla makrotaloudellista ehdollisuutta mutta sallin itselleni te- tehdä tällaisia kompromissiehdotuksia. Sen tarkoituksena oli vain nähdä, mitä kompromissille tapahtuisi. Me siis pidämme kiinni edustamiemme alueiden eduista. Minun mietinnöstäni löytyy tiettyjä kompromissiehdotuksia. Niistäkin heijastuu se, että me puolustamme alueita. Luulakseni olen nyt tässä käynyt läpi ne kysymykset, joita minulle tästä, tässä esitettiin. Ja kiitokset siitä, että kuuntelitte meitä ja otitte huomioon näiden perifeeristen merialueiden huolenaiheet, koska näihinhän kohesiopolitiikka suoranaisesti kohdistuu. Thank you very much, Mr. Pre- Oikein paljon kiitoksia teille, herra puheenjohtaja, näistä vastauksista ja reaktioista. Seuraavana Michel Saban. President. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, ähm, Jean-Yves Le Drianin jälkeen minäkin haluaisin kiittää teitä näistä esitetyistä kysymyksistä, joita keskustelussa esitettiin tämän aamun aikana. Teen sen toteamuksen, että alueilla on odotuksia näiden kysymysten suhteen ja alueiden rooli on aika lailla ratkaisevaa tulevina vuosina ja tulevina kuukausinakin. Haluaisin tehdä pari-kolme kommenttia, koska hyvin monessakin asiassa olen samaa mieltä Jean-Yves Le Drianin kanssa. Temaattinen keskittyminen, tietenkin me puolamme sitä, mutta silloin täytyy aina muistaa tämä alueiden älykkyys, jotta jotta ei tapahdu sirpaloitumista. Koska jos me hoidamme tämän älykkäällä tavalla, niin silloin sirpaloitumiselta vältyttäisiin. Tämä on tärkeää sekä mitä tulee alueiden uskottavuuteen että niihin kumppanuussopimuksiin, joita ne tekevät. Järjestöni puolustaa tätä, koska tietenkin jäsenvaltiot puoltavat omia etujaan, mutta alueiden edut ovat erilaisia. Meillä on etuja eri toimivaltuustasolla. On lainsäädännöllinen taso ja sitten on muita tasoja, joissa välttämättä tämä vastuutaso ei ole samanlainen. Kumppanuudesta, no täällä esitettiin kysymys yhteisestä tiedonannosta komission kanssa – Kyllä, teknistä avustusta, sitä me puolamme ja tällaista yhteistä tiedonantoa, koska se mahdollistaisi sovellusalan laajentaminen ja se mahdollistaisi myöskin sen, että saisimme tietoa kaikilta alueilta. Meillä varmaankin tulee olemaan muitakin kokouksia tulevaisuudessa, joissa me voimme työstää tätä ajatusta eteenpäin. Euroopan alueiden liitto toivoisi, haluaisi muistuttaa, tästä alueellisuudesta. Siis kysymys on alueesta työstä, jota tehdään alueiden kanssa ja alueilla. Meidän periaatteemme on aina se, että me tarkastelemme kansalaisten kanssa sitä, miten tätä toissijaisuutta, jota me harjoitamme, sovelletaan alueilla. Haluaisin tehdä myöskin ehdotuksen Euroopan alueiden liitto puoltaa sitä, että Euroopan unionin komissio ja parlamentti takaisivat tällaisia tehokkaita kumppanuuksia. Tämä on äärimmäisen tärkeää meidän järjestelmän kannalta. Oikein paljon kiitoksia näistä kommenteista. Seuraavaksi puheenvuoron saa Vakunnassa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos näistä mielenkiintoisista kommenteista, joita olen voinut kuulla Kysymykset, joita olen esittänyt, haluan kommentoida niistä kolme eri asiaa. Ensinnäkin haluan todeta, että yhteys kaupungin ja maaseudun välillä. Osa keskustelusta, jota tällä hetkellä käydään, huolestuttaa minua hiukan, koska siellä tarkastellaan kaupunkeja pelkästään kasvun moottoreina. Meidän täytyy nähdä ja meidän lainsäädännössämme täytyy nimenomaan katsoa yhteyttä kaupungin ja maaseudun välillä. Meidän pitää katsoa alueita. Meidän pitää nähdä, mikä merkitys myös maaseudulla on energiahuollossa, jätekysymysten huollossa, ilmastokysymysten osalta, elintarvikehuollossa, ja meidän täytyy myös olla tietoisia siitä, että kasvu tänään ei tapahdu pelkästään suurissa kaupungeissa, vaan monissa Euroopan maissa se tapahtuu, suurin osa brutto kasvusta tapahtuu nimenomaan pienemmillä paikkakunnilla maaseudulla. Siksi meidän täytyy myöskin ottaa huomioon yhteys kaupungin ja maaseudun ja alueiden välillä, kun me puhumme tällaisesta kohesiopolitiikasta. Tämä on asia, joka ottaa esille minun perspektiivini, mikä on hyöty tästä yhteisestä strategisesta puitteista. Se, että paremmin voidaan käyttää, koordinoida yhteisiä eri, eri rahastoja, se voidaan paremmin käyttää resursseja ja saadaan parempaa tulosta työstä, jota tehdään. Silloin voidaan aivan eri tavalla ottaa esille alueelliset kysymykset ja nähdä kokonaisuus sen, että puhuttaisiin pelkästään osa-alueista. Haluan myöskin korostaa sitä, että kun on kysymys strategisista puitteista, niin kysymys on lainsäädännöllisestä toimesta eikä mistään asiasta, joka olisi jotenkin delegoitu jäsenvaltioilla. Ja lopuksi, mitä tulee sitten kumppanuuteen, minä olen vakuuttunut siitä, että tarvitaan EUn määritelmä kumppanuudesta, ja se täytyy kirjoittaa käytännössääntöihin. Me tiedämme, että jäsenvaltioiden taholla on eri näkemyksiä siitä, miten kumppanuudet tulee toimia, ja näkemyksiä, eri näkemyksiä siitä, sallitaanko alueellisen ja paikallisen tason olla mukana kumppanina työdössä, eikä pelkästään eh, sidosryhmänä. Ja Siksi meistä on tärkeää, että on olemassa selkeä EUn määritelmä kumppanuudesta. Kiitos. Thank you very much indeed. Oikein paljon kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron Poutilsille. Kiitos puheenjohtaja. Sanoisin, että kommentteja on niin paljon, että minun olisi nyt hyvin hankala käsitellä monia, mutta pyrin vastaamaan kahteen seikkaan, tuo älykäs erikoistuminen ja kaupunkien luettelo. Me oletamme, että toimintaohjelmissa otetaan huomioon erityiset vahvuudet ja heikkoudet alueilla kestävyyden ja integroidun kehitysstrategian puitteissa. Äly, älykäs erikoistuminen on osa strategiaa ja erityisen tärkeää suurkaupunkialueilla. Ja erityisen tärkeää, kun kehitellään kaupunkialueita oman osaamisen pohjalta, ottaen huomioon siellä esiintyvät alat ja erityismahdollisuudet. Kaupungilla pitää olla välineitä, kuten integroitu alueellinen investointi, jotta voidaan toteuttaa yhteisiä investointiohjelmia alueilla, joilla voidaan kehitellä tehokkaita kumppanuuksia esimerkiksi yliopistojen suurien työnantajien kanssa ja kasvusektoreilla niin, että tehokkaammin integroidaan toimet, mukaan lukien toimet, joilla tuetaan tutkimusta, kehitystä, innovointia, joka on tärkeää omien alueisten ehtojen mukaan. Integroitu alueellinen investointi voi tukea älykästä erikoistumista vähähiilinen, digitaalinen ja esimerkiksi kestävä lähiliikenne, julkinen liikenne. Totta kai oletan, että Birmingham on edelleen kaupunkien joukossa mukana. Mutta kyllä tämä kaupunkilistan pitää olla kansallinen prosessi totta kai, koska tarvitaan kriteerit joiden pohjalta arvioidaan kaupunkien tukikelpoisuutta. Minulla on kuitenkin yksi kysymys tässä yhteydessä. Ja tämä tuli esiin puheenjohtaja Baroson puheenvuorossa Köpenhamissa muutama viikko sitten, että 5 prosenttia rastosta otettaisiin kaupungeille. Ja, ja jos ajatellaan, mikä kysymysmerkki rakennerahastoon Ja ajatus sitä, että monet uusien kehity- kehyksien puitteissa 2013 eivät nauti näistä esimerkiksi sosiaalirahaston varoista, niin toivomme, että todella kaupungeille varataan tietty osa varoista aluekehitysrahastosta, jotta voidaan luetella listat selkeiden kriteereiden pohjalta. Mitä pikemmin tämä asia hoidetaan, sitä parempi, koska muuten meillä kuluu aikaa hukkaan, kun halutaan toimeenpanna ohjelma. Näin kävi edellisen ohjelman kanssa, erityisesti yhdistyneen kuningaskunnan osalta, koska mitään varasuunnitelmaa ei ollut ja kaksi vuotta meni sitten sen varasuunnitelman toteuttamiseen. Meidän on huolehdittava siitä, että kaupungit ovat täysin mukana hallintoprosessissa että voidaan huolehtia siitä, että kaupungit ovat aktiivisesti mukana kansallisessa keskustelussa. Tämä on erittäin tärkeää. Eric Vaughanin esittämä kommentti liittyi alueisiin laajemmin. Voin puhua vain Birminghamin puolesta. Siellä tunnen tilastotiedot. Jos ajatellaan, miten pit, kaukaa matkustetaan, 160 000 ihmistä kulkee päivittäin Birminghamiin. Joten kaikki investoinnit Birminghamin kaupunkiin hyödyttävät kyllä laajemminkin tämän alueen taloutta. Ja kun Birmingham on tämän alueen keskeinen kaupunki, niin mikä tahansa rakennerahasto, investointi, aluekehitysrahastosta tai sosiaalirahastosta on vaikuttanut laajemminkin, ei siis ainoastaan itse kaupunkiin. Kiitos. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Ennen kuin päätän kokouksen, haluaisin kiittää kaikkia aluejärjestöjen edustajia ja kaikkia teitä puheenvuoroista. Haluaisin myöskin muistuttaa teitä siitä, että iltapäivän kokous on toisessa huoneessa. Kiitos.